Chers collègues, je vous propose... Hyvät kollegat, pyydän teitä istumaan. Pyydän anteeksi, että aloitamme 10 minuuttia myöhässä työn. Esityslistan hyväksymisestä haluaisin esittää kolme muutosta. Ensinnäkin kohta 19 vapaasta liikkuvuudesta, työntekijän vapaasta liikkuvuudesta ruovauden mietintö. Tämä lykätään kohdan 22 jälkeen, sitten kun on äänestetty eh, Ikääntöistä työntekijöistä niin edelleen. Sitten Ruben McIntyren mietintö suotuisa y- yritysympäristö C lykätään seuraavaan kokoukseen, ylimääräiseen kokoukseen, joka pidetään kolmas helmikuuta Strasbourgissa. Sitten kohta 23 neuvottelut vuosien 14-20 monivuotisesta rahoituskehyksestä. Siitä budjettiasan valiokunta on laatinut valiokunta kohtaisen mietinnön ja me olemme laatineet lausuntoluonnoksen tähän mietintöön, jos ei kukaan vastusta, niin tämä esityslista on nyt hyväksytty. Sitten kohta kaksi ilmoitukset, mitä tulee kokoukseemme 12.13. helmikuuta. Kerron, että tämä kokous tulee alkamaan kello 15. Ja näin ollen aamu 12. helmikuuta perutaan. Mm, sitten tulkkaukseen, tulkkauksesta työryhmän kokous. E- Ekon valiokunnassa, käsiteltiin Euroopan talouden ohjausjaksoa, Espanjan tulkkausta ei käytetty, koska herra Guterres Prieto ei osallistunut tähän kokoukseen – hän ei kertonut etukäteen kuitenkaan sihteeristölle tästä asiasta, ja näin ollen ei voitu peruuttaa Espanjan tulkkausta. Ranskan tulkkauksesta sitten sitä ei voitu pyytää, koska herra Guterres Prieto oli aivan erityisesti pyytänyt tätä Espanjan tulkkausta esittelijänä. Ja tämä sitten rajoitti vaihtoehtoisen tulkkauksen käyttömahdollisuuksien Kolmas kohta, kuten aina, mitä tulee webstreamin ja kokouksen mm, verkkoon menoa. Äh, te voitte käyttää e-meeting-ohjelmaa hyväksenne ja seurata kokousta myös netissä sitten kohta kolme pöytäkirjojen hyväksyminen. 14. marraskuuta ja 18. marraskuuta viime vuodelta. Jos ei kukaan vastusta näitä kokousloppuun mennessä, näitä pöytäkirjoja pidetään sitten hyväksyttyinä. Sitten tulemme kohtaan neljä esityslistalla. Tässä pitää tutkia lausuntoluonnosta, jonka mietintö laatii, mietinnön laatii budjettivalvontavaliokunta. valvontavaliokunta Onko ikääntyville työntekijöille tarkoitettujen Euroopan sosiaalirahaston varojen käytön vaikuttavuuden seurantaan olemassa välineitä? Tilintarkastustuomioistuin on antanut tästä erityiskertomuksen 25-2012. Nyt puheenvuoronsa <coughs> anteeksi, esittelijämme Danuta Balsites, anteeksi, Jaslo Vieska. Ja hän kertoo näistä tarkistuksista, joita on tehty seitsemän tai tarkistusta itseltään, niin sitten on tehty seitsemän tarkistusta näistä. Esittely, olkaa hyvä. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Drogie koleżanki i koledzy, ze względu na fakt, że już w przyszłym roku... Kiitos puheenjohtaja. Kollegat, ensi vuonna meillä on vähemmän työikäisiä. On hyvin tärkeää saada aktiivisesti kaikki ikääntyneet mukaan työmarkkinoille. 75 miljardia sosiaalirahastossa, 8 prosenttia koko EUn budjetista. Ja sen lisäksi jäsenvaltiot toteuttivat 117 toiminnallista ohjelmaa ja noin 60 ohjelmaa kohdistettiin ikääntyviin työntekijöihin. Kuitenkin, kun saimme erityiskertomuksen tilintarkastustuomioistuimelta joulukuussa 2012, nähtiin, että jäsenvaltiot tai komissio eivät pysty osoittamaan, kuinka monet ikääntyneet työntekijät hyötyivät sosiaalirahastosta, kuinka paljon varoja korvamerkittiin tähän ja kuinka monta tointa sosiaalirahaston alla tehokkaasti toteutettiin niin, että voitiin parantaa ikääntyvien mahdollisuuksia löytää, löytää työpaikkoja. Lausunnossani on ehdotuksia jäsenvaltioiden ja Euroopan komission suuntaan. Näissä ehdotuksissa keskitytään valvontamekanismiin, joka liittyy näiden rahastojen varojen käyttöön. Tarkistuksia on 31 ja näiden tarkistusten pohjalta olemme työstäneet seitsemän kompromissia, jotka sisältävät suurimman osin kollegoiden tekemistä tarkistuksista. Tärkeimmät tarkistukset kompromissi A-johdantoosaan kappaleeseen A mainitsee nämä esteet työmarkkinoilla. Sinne on myöskin laitettu muutos työoloissa samoin kuin vaatimus kilpailukyvyn parantamiseksi. Sen lisäksi sanotaan, että päätös jäädä työelämään mukaan yli eläkeijän on henkilökohtainen valinta. Kompromissi B, kompromississa B viittamme siihen tosiasiaan, että eroavaisuuksia on paljon, kun ajatellaan ikääntyvien työntekijöiden toimia ja sitä, miten tämä jako osuu naisiin ja miehen 54 prosenttia miesten osalta 41 prosenttia naisten tuo lisätieto laitettiin sinne sisäko sukupuolen mukaan. Yksi syistä siihen, että ikääntyneet työntekijät eivät ole niin aktiivisia, osa liittyy osaamiseen liittyviin puutteisiin, myöskin työntekijä, työnantajien anteeksi suhtautumiseen ikääntyneisiin työntekijöihin. Kompromississa se viitataan siihen, että Vuonna 2007-2013 Euroopan sosiaalirahasto vastasi 8 prosenttia EUn kokonaisbudjetista ja on tärkeää valvoa sitä, miten tehokkaasti rahastot toimivat. Kompromissi D, kohta 1. Tässä sanotaan, että ohjelmatiedot niistä ohjelmista, joita rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta, samoin kuin tieto menoista pitäisi saada julkiseksi tiedoksi avoimille nettisivuille. Sanomme myös, että tämä tieto on hyvin tärkeää tietoa, jotta nähdään jako sukupuolten välillä. Kompromissi E, kohta 4. Tässä todetaan, että sen lisäksi, että puhutaan lukumääräisesti ikääntyvistä työntekijöistä, jotka onnistuvat hankkimaan uutta osaamista, tässä vedotaan myöskin siihen, että saataisiin tietoa siitä, miten monet ikääntyvät työntekijät ovat osallistuneet ohjelmiin, kuinka monet saivat uutta pätevyyttä ja kuinka monet löysivät uuden työpaikan. Tämä tilastotieto on todella tärkeää. Sitten kompromissi F, kohta 5. Tässä sanotaan, että ohjelmissa, joita rahoitetaan sosiaalirahaston turvin, pitäisi nähdä yhteys niiden toimien kautta, jotka liittyvät toiminnallisiin ohjelmiin ja tavoitteiden välillä. Ja sitten viimeinen kompromissi kompromissi G kohtaan Seitsemän Tässä sanotaan, että on tärkeää jatkuvasti valvoa politiikkaa, kun puhutaan aktiivisesta ikääntymisestä ja elinikäisestä oppimisesta. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä siitä, että yhteistyö sujui hyvässä hengessä. Toivon, että äänestyksissä kaikki poliittiset ryhmät voivat tukea näitä kompromisseja. Kiitos. Merci, euh, Kiitoksia. Phil Morin Chartier, Phil Benioens. Yeah, I'm going to be very brief because, uh... On hyvin lyhyesti, koska esittelijä on tehnyt kovasti tehokkaasti työtä asian parissa ja me Aldessa voimme tukea kaikkia näitä ehdotettuja kompromissi tarkistuksia ja useimmat tarkistuksista jäävätkin kompromissien ulkopuolelle ja niitäkin tuemme. Emme kuitenkaan tue 25 tarkistusta, emme voi tukea 31 myöskään, jos esittelen suullinen tarkistus hyväksytään. Ja tässäpä kaikki, mitä tässä vaiheessa meillä on sanottavaa. Kiitos. Elisabeth Monchartier. Elisabeth Monchartier, puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijämme hänen tekemästään työstä, koska kaikki kohdat, joita on käsitelty, koskevat kautta 2014-2020. Juuri näitä kohtia yritämme jatkossa parantaa. Kiitoksia, että olette auttaneet meitä tässä työssämme koskien EFS. Niin Puheenvuoro ilmeisesti ei, joten esittelijä saa puheenvuoron vielä lopuksi. Dziękuję pani przewodnicząca. Paljon kiitoksia. Kiitos kommenteista ja Philip Benjonille haluaisin sanoa, että tarkistuksesta 31 sanoisin, että olemme sitoutuneet siihen, että lisätään se, että analyysit, joita tehdään työmarkkinoista, on tehtävä niin, että kerätään tietoa kansallisella tasolla, koska ei ole johdonmukaista lainsäädäntöä muuten, eli hyvänlaatuista tietoa voidaan kerätä näin vain kansalliselta tasolta. Ehkä tulevaisuudessa sosiaalipolitiikka on yhtenäisempää jäsenvaltioiden kesken. Siksi vetoaisin teihin, että hyväksyisitte tarkistuksen 31 myös. Kiitos. Bien. Euh, sur cette base, nous... Hyvä. Täältä pohjalta sitten me äänestämme 23. tammikuuta. Huomenna siis, eikö niin? Ja näin budjettivalvontavaliokunta voi ottaa tämän lausunnon huomioon, kun äänestää 18. helmikuuta tämä kohta on loppuun käsitelty sitten kohtaan viisi. Tarkistelemme näitä tarkastelemme kompromissitarkistuksia. En tiedä, A-sta taitaa olla. Herra Gutierrez Prieto ole paikalla, eikä ole ensimmäinen kerta muuten. Rova McIntyre on paikalla. Ei kukaan sitten moiti minua siitä, että käsitellään hänen mietintöään. Voitko antaa luvan sille, että käsitelläänkin Rova McIntyren mietintö, koska varjoista eivät ole paikalla paitsi herra De Bakker. Hyvä. Näin siis tehdään. Nyt sitten mennäänkin kohtaan kuusi. Pitäisin kuitenkin varmistamatta, jos ovat paikalla, ettei kokonaan äh, työjärjestystä täällä muutu. Tämä vaikuttaa kaikkien työhön tulkkien myös, muun muassa sitten kohdassa, kohta kuusi Meillä on 42 kompromissitarkistusta Kantifura McIntyren mietintöön. Ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, haluaisin ottaa esille tiettyjä ongelmia, joita on ollut tässä mietinnössä. Se käsittelee sitä, miten EU voi vaikuttaa suotuisaan yritysympäristöön luomisessa, että alkavat yritykset pystyvät ja muut, muut yritykset pystyvät luomaan työpaikkoja. Tässä on kyse valiokunta-aloitteesta mietinnöstä, josta on keskusteltu ja päätetty koordinaattoreiden suostumuksella, sen jälkeen kun asia on kolme kertaa tarkasteltu. Tämä on yksi hyvä syy. Toisaalta IMKO-valiokunta oli laatinut omaloitteisen mietinnön aiheesta, joka oli todella samankaltainen, lähes sama, joten me joudumme puuttumaan kolme kertaa koordinaattorissa asiaan, jotta saataisiin sellainen otsikko mietinnöllä, että voidaan kohdentaa tämä tiettyihin meidän valiokuntamme toimivaltuuksiin tällaisella. Kuitenkin on niin, että alkuperäinen esittelijän mietintö sisälsi ja kun ajattelen, miten minä tämän esitys siihen, mitä minä olen tätä analysoinut, vaan miten komis, valiokunnan sihteeristö tätä asiaa tutki. Monet asiat eivät liittyneet meidän valtuutuksiimme. Niin kuin usein teimme, kiinnittimme esittelijän huomion tähän seikkaan ja siihen, että nämä, näitä kohtia piti muuttaa, jotta ne voitiin ottaa käsittelyyn emmekä halunnut heti sanoa, että näitä ei voi ottaa käsittelyyn ollenkaan. Se sama ongelma koski moniakin tarkistuksia, joita kollegat ovat tehneet mukaan lukien tarkistukset, joilla pyritään poistamaan kohta osa alkuperäisistä kohdista mietinnössä. Ja sitten kun nämä kohdat poistettaisiin, niin sitten poistettaisiin myös meidän valiokuntamme toimivaltuudet tästä alkuperäisestä kohdasta vallan. Ja jotkut, en mainitaan vaikka herra Krutsman, jotkut ovat, siis, ja hän ovat, muut, muut ovat syytäneet minua siitä, että olen päättänyt näiden tarkistusten hyväksyttävästä osittaisella puolueellisella, puolueellisella tavalla. En hyväksy tällaista arvostelua syystä, josta haluan muistuttaa, olen ennenkin sitä puhunut ja uudelleen haluan täsmentää, että en minä näitä päätöksiä tee. Minä olen seurannut lausuntoa, joka minulle välitettiin sihteeristöltä. Minun tietääkseni sihteeristö tässä valiokunnassa ei ansaitse minkäänlaisia syytöksiä poliittisesta puolueellisuudesta, joten tässä on kyse siis toimivaltakysymyksestä eikä poliittisesta asianarvioinnista. Toivottavasti tältä pohjalta voimme käydä hyvää keskustelua Rova McIntyren mietinnöstä ja ymmärtääkseni myös neuvottelu tiimissä ja kun ta- kompromissitarkastuksia laadittiin, niin monia ongelmia oli edelleenkin jäljellä ja tämän takia heti alussa jo sanoin, että me emme voi äänestää tästä mietinnöstä huomenna. No niin, minä luotan tässä nyt esittelijään, jotta tyyneys ja toimivaltuudet ovat ihan ydinasia tässä asiassa ja voimme tätä kautta vaikuttaa hyödyllisellä tavalla tähän keskusteluun ja noudattaa omia toimivaltasääntöjämme, koska en halua tehdä muille valiokunnille sellaista, mitä en halua muiden tekevän meille. Esittelijä, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President. Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Aloittaisin kiittämällä kollegoitani heidän tekemästään työstä tämän asiakirja-aineiston parissa ja olen tyytyväinen siitä, että si- sihteeri Sihteerissä päätti siirtää tätä äänestystä huomisesta eteenpäin, koska tässä on paljon avoimia asioita. Tämä on positiivinen asia siis, että siirto tuli. Kuten tiedätte, meillä oli 276 tarkistusta toimitettuna tähän mietintöön ja olemme nyt saaneet aikaiseksi lopulta luullakseni 40, noin 40 kompromissiehdotusta. Ja noin 157 tarkistusta niihin on sisällytetty ja olen kiitollinen kollegoille heidän antamastaan vastineesta tässä työssä, koska olemme onnistuneet sisällyttämään niin paljon näistä tarkistuksista laatimiimme kompromisseihin. Uskon, että kompromisseista saamme yhteisymmärryksen aikaiseksi, mutta työtä vielä on. Lukuisat kollegat ovat pyytäneet muutoksia vielä ja teen parhaani ottaakseni heidän kommenttinsa huomioon. Ja aion vielä sitten kierrättää uusia ehdotuksia teille. Ja olemme ottaneet huomioon todellakin kaiken sen, missä todetaan, että olemme ylittäneet toimivaltuutemme, olemme varmistaneet olemme yrittäneet varmistaa, että tarkistuksissa noudatetaan tämän valiokunnan toimivaltuuksia. On kaksi tarkistusta, kompromissitarkistusta. Ensimmäinen niistä on D. D, eli se täytyy poistaa. Siitä ei saatu kompromissi aikaiseksi. Ja toinen on sitten kompromissit Z, josta emme saaneet yhteisymmärrystä aikaiseksi, joten on palattava niihin alkuperäisiin yksittäisiin tarkistuksiin. Mutta kakkososassa meillä ei varmaankaan ole mitään isompia kompastuskiviä, joten haluan kiittää kollegoita heidän antamastaan tuesta e- erikseen ja yhteisesti. Ja nyt kun meillä on hieman enemmän aikaa, järjestämme varjoesittelijöiden kokouksen ensi keskiviikkona iltapäivällä niin, että yhdessä saamme sitten sovittua toivottavasti lopullisesta kompromissipaketista. Kuten tässä on jo todettu, ITRE on käyttänyt sääntöä 50 tämän mietinnön suhteen ja monet kappaleista täällä tässä mietinnössä kuuluvat nimenomaan ITREn toimivaltaan, niin siirretään heille. Mutta sitten täällä on aika paljon kuitenkin näitä ITRE kappaleita, mutta sellaisia myös, jotka eivät ole sen enempää ITREn kuin EMPLin toimialaa, vaan kuuluvat pikemminkin ekonvaliokunnalle. Ja itse ajattelen, että nämä kappaleet pitäisi todeta sellaisiksi, että niitä ei voida käsitellä, taika sitten niistä ei äänestetä. Työpaikkojen luominen esimerkiksi on aihe, jotka, joka liittyy Ekonin toimivaltaan ja siirtyy sitten myö- ja toisaalta myös ITREN toimivaltaan. Haluaisin kuulla kommente- kommentteja kollegoilta tästä aiheesta vielä ja haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä ja toivottavasti pystymme jatkamaan hyvässä yhteistyön hengessä työskentelyä, kuten tähänkin asti. Kiitoksia paljon. Esittelijä, täytyy sanoa, että olen samaa mieltä kanssanne ITRE-valiokunnan mm, lausunnosta. He eivät itsekään ole aina ihan noudattaneet omia toimivaltuuksiaan tai EKONin toimivaltuuksia, vaikkakin epäonnistunut juuri tämä valiokunta oli tehnyt tätä työtä aiemmin samantyyppisestä, varsin samantyyppisestä aiheesta, eikä siis IMKO-valiokunta, niin kuin äsken väärin sanoin vahingossa. Puheenvuoron saa Philip Debacker. Uh, Madam Chair, and also thank you to the... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös esittelijää hänen tekemästään työstä. Sitä on ollutkin aika paljon. Olemme saaneet nämä kompromissitarkistukset. Hän on tehnyt hyvää työtä tässä asiassa ja Olemme myös nähneet, että monet tarkistuksistamme on, ovat tulleet mukaan. Jos niitä ei pidetty sellaisena, niin niitä ei voi ottaa käsittelyyn. Mitä tulee Aldeen, muutama kommentti. Ensinnäkin kompromissi E. Nyt on sellainen kohta, joka on lisätty alkuperäiseen tekstiin jossa tehdään puhutaan kestävistä julkisista investoinnista. Meillä on myös tärkeää, että teemme tässä linkin julkisiin hankintoihin, koska tietysti tässä on todellinen väline julkiselle sektorilla varmistaa, että pk-yritykset voivat osallistua julkisiin hankintoihin ja näin voidaan luoda kasvua ja työpaikkoja. Tämä on myös tärkeä kohta, joka pitää täällä ottaa huomioon sitten kompromissi kuumeista. Alkuperäinen teksti oli parempi, jossa oli mukana verokannustimet. En ole kuitenkaan varma, onko se mahdollista meidän valtuuskuntimme valossa pitää tämä mukana, mutta se oli kuitenkin tärkeä lause meille. Sitten kompromissi P me haluaisimme, että sanat tai information center distributed poistettaisiin. Tekstissä on hiukan hämmennystä aiheuttavaa. Nyt näyttää siltä, että on joku vaihtoehtoinen valinta. On näitä yhden pisteen yhteyspisteitä ja sitten joitakin alueellisia tietokeskuksia, ja Tässä pitäisi toimia samoin kuin Enterprise Europe Networkin yhteydessä. Sitten kompromissi MM Mielestäni tässä meidän pitää olla hiukan neutraalimpia, koska elämän tasapainohan on tärkeää molemmille sukupuolille ja ehkä voisimme ottaa tämä tässä huomioon. Ja toivon, että voitte vielä ottaa nämä huomioon, jos ja tosi oli hiukan hämmentävää. Minäkin sain nimittäin sähköpostia joistakin tarkistuksista, joita ei voitaisi hyväksyä. On hiukan omituista, että poitetaan osa tekstiä, jota ei ehkä voidakaan hyväksyä tulemme, meillä on ehkä vielä aikaa keskustella myös sihteeristön kanssa, jos voimme vielä pitää mukana nämä jotkut tarkistukset, joita on pidetty sellaisen, ne eivät sovi tähän ja voisimme oivasti keskustella, voidaanko löytää joku hyvä ratkaisu niille, mutta joka tapauksessa minä ja kollegani odotamme jatkossakin vielä hyvää yhteistyötä niin kuin tähänkin asti. Kiitoksia. Alors, je vais donner euh, la parole à Sergio Gutierrez. Sergio saa puheenvuoron. Kiitän häntä. Tähän löysi tämän salin ja pahoittelen, että hänen voi tuottaa ihan alussa, että oltaisiin voinut, voi tuottaa hänen kohtansa listan järjestyksen mukaisesti. Mutta viittaan siihen, mitä Philip de Bacchia tässä sanoi. Jos tehdään asioita, jotka eivät kuulu valiokunnan toimivaltuuksiin, niin ei pidä siitä minulle suuttua, että en voi ottaa niitä käsittelyyn. En minä näitä päätä tavallaan. Jos alkuperäisessä mietinnössä sanotaan jossakin kohdassa, että sanon nyt tässä jotakin, että sanotaan vaikka, että eurooppalaiset yritykset olisivat kilpailukykyisempiä ei se kuule työllisyys- ja sosiaalisen valiokunnan toimivaltuuksiin. Jotta tästä tulee sellainen, että se sopii meidän toimivaltuuksiin, silloin esittelijä muuttaa omaa alkuperäistä kohtaansa ja toteaa, että täytyy toimia niin, että yritykset tulevat kilpailukykyiksi, jota voivat luoda työpaikkoja. Silloin Tämä täytyykin ottaa käsittelyyn tämä tarkistus, jos tarkistus, jota ehdotetaan tästä alkuperäisestä kohdasta, pyrkii poistamaan, jotta luodaan työpaikkoja, niin silloin tätä, tätä kohtaa, alkuperäistä kohtaa ei voida ottaa käsittelyyn. Ja silloin tämä kohta ei kuulu meidän toimivaltuutuun. Tämä on hiukan esuittimaista ajattelua, mutta tämä on kuitenkin ihan loogista. Ja sovellan näitä tätä käytäntöä suoraan, en vasemmalle, en oikealle, vaan menen ihan suoraan eteenpäin tältä pohjalta. Ja toivottavasti kaikki minua tässä ymmärtävät kun yritän puolottomasti johtaa täällä kokouksia. Ja tässä on tärkeää siis, että työn, työpaikat luovat työpaikat, silloin se sopii tähän toimivaltuuskysymykseen. Sitten Sersu saa puheenvuoron. Sí, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Suuren ensiksi anteeksi puheenjohtajistolta muilta. Minä en henkilökohtaisesti syystä voinut tulla. Toivottavasti voitte olla nyt hiukan joustava haluaisin kiittää Rova McIntyre hänen tekemästään työstä, kun on laatinut näitä kompromissitarkistuksia. Uskon, että alkuperäinen mietintö se oli varsin kaukana meidän kannoistamme. SD-ryhmä ei voinut sitä kokonaisuudessaan tukea. Ja mehän keskustelimme tästä kahteenkin ottoiseen täytyy myöntää. Tähän on todellakin ponnisteltu, että ottaisiin mukaan erilaisia kantoja ja tärkeitä kysymyksiä myös minun ryhmästäni. Olemme varsin lähellä sitä, että saadaan aikaan yhteisymmärrys ja sopimus ja voidaan äänestää tästä ilman mitään ongelmia näistä kompromisseista ja koko mietinnöstä, mutta jos ennen kuin tästä nyt äänestetään ensi viikolla, niin jos vielä voimme muuttaa, selventää joitakin kompromisseja, jotka vielä ovat aika kaukana meidän kannoistamme. Esimerkiksi kompromissi T. Me huomaamme, että täällä mainitaan epäsuorat työkustannukset. Se on yksi isoimmista ongelmista työpaikkojen luomiselle. Me edelleenkin olemme sitä mieltä, että tämä voidaan korvata vähän yleisemmällä tasolla ja sanoa, että että yritykset, sama ei ole erilainen asia kuin esimerkiksi energiakustannukset yrityksille ja sitten voisimme keskittyä tässä, tähän tällä tavalla, niin mielestäni tämä voidaan ymmärtää ihan myönteisellä tavalla ja siksi meidän pitäisi hiukan laajentaa tätä käsitettä ja ottaa käyttöön 171 tarkistus. Uskon myös, että meillä voi syntyä ongelmia äänestyksessä tar- kompromissista A. Joka tapauksessa voimme sitä tukea, jos koromme loppukohdan ja otetaan sinne 220 tarkastusrova Cornelisenilta tähän mukaan, joka on tässä jäänyt ulkopuolelle. Silloin tämä olisi paljon parempi, jos näin tehtäisiin ja joka tapauksessa silloin voisimme tukea sitä. Minulla on joitakin lisäongelmia, mitä tulee kompromissiin CC. Se, kun puhutaan työ, terveydestä ja suojelusta ja miten se vaikuttaa yrityksiin. Uskon, että voimme löytää paremman sanamuodon Tiedän kyllä, että sitä on tässä tehnyt kovasti työtä tämän kohdan tällä kohdalla, että voisi ottaa huomioon kaikkien kannat, mutta jos emme nyt hiukan parempaan pysty vielä selventääksemme tätä aspektia, niin silloin sillä työsuojelulainsäädäntö ei tietenkään ole mitenkään kielteistä työpaikkojen luomiselle. Ja sitten varmasti joitakin ongelmia liittyy FF-tarkistukseen Siinä puhutaan lähetystyöntekijöistä ja aiomme tulevina päivinä ehdottaa muu, pientä muutostekstiä, jotta voisimme tukea tätä kompromissia. Haluan vielä kuitenkin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Tunnustan, että hän on paljon työtä ja tässä todellakin näkyy, että hän on, hän on ollut tahtoa saada aikaan näitä kompromisseja. Kiitoksia. Vielen Dank. <clears throat> Paljon kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei tällä hetkellä ole, mutta ehkä komissio haluaisi sanoa aiheesta jotain. Onkohan niin? Selvä. Olkaa hyvä. Minulla ei teidän nimeän ole, mutta käyttäkää vain puheenvuoroa. Report which uh, highlights... Toi komissio on tyytyväinen tähän mietintöön, joka käsittelee Euroopan unionin luomia otollisia ympäristöjä. Komissio hyväksyi tiedoksiannon aiheesta ja tiedon, tiedoksi annon ytimessä on se, että Eurooppa tarvitsee nopeaa modernisointia ja teollisuus on keskeinen osa Euroopan kilpailukykyä ja uutta teollisuuden renesanssia. Teollisuuspolitiikka lähestymistapa on tässä 2010-2012 tiedonannossa hahmoteltu ja siinä hahmotellaan nopeita toimenpiteitä teollisuuspolitiikan prioriteettien aikaansaamiseksi niin, että saataisiin muutoksia aikaiseksi teollisuuden alalla. Äh, Kiitos. Nyt esittelijä saa vielä puheenvuoron. Te olette saaneet tähän mennessä lähinnä tukea. Teette vielä työtä, joten lopputulos on varmasti hyvä. Edustaja McIntyre, teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. President. Um... Kiitos puheenjohtaja. Olen todella kiitollinen tuesta, jota juuri kuulimme. Tämä on ollut todella myönteinen kokemus minulle tämän tekstin kirjoittaminen. Ensin edustaja De Backer. Aivan täysin tuen teitä siinä, että julkiset hankinnat ovat hyvin tärkeitä. Haluan ne mielelläni sisällyttää verokannustinten mukaan ottaminen on luultavasti kovin hankalaa. Ekon on tässä hyvin tarkkana, jos mainitaankin verot, niin tuskin se onnistuu. Enterprise Europe, totta kai tärkeä asia. Ja vaikka naisena puheen hyvä, että muistutetaan siitä, että työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen koskee myös miehiä. Varmasti se voidaan sinne sisällyttää. Edustaja Prieto tarkistuksesta, kompromissitarkistuksesta te on otettu jo tuo työ pois, eli epäsuorat kustannukset siinä mainitaan. Toivottavasti kuljemme riittävän pitkälle teidän suuntaan, niin että saadaan sopu aikaiseksi. Kompromissi A pitää varmasti katsoa uudestaan. C, C ja F, voimme tutkia varmasti vielä uudestaan. On hienoa, että nyt äänestetään vasta helmikuun kolmas päivä. Jos voimme kokoontua ensi viikolla vielä, niin voidaan varmasti saada – sellainen teksti aikaiseksi, joka saa laajan tuen taakseen. Mukavaa kuulla myös komission suunnalta myönteistä ääntelyä. Toivon, että komissio pitää tätä tekstiä tervetulleena, kun se on valmis. Kiitos. Sydämestä kiitokset. PK-yritykset varmasti ansaitsevatkin sen, että myötämme heidän etunsa huomioon hyvin tarkkaan. Siihen suuntaan tehdään työtä. Huomenna siis ei äänestetä ehkä tiedoksi niille, jotka tulivat vähän myöhemmin tänne, vaan kolmas päivä helmikuuta. Ja sitten esityslistan mukaan kuutoskohdan jälkeen palataan edelliseen kohtaan. Sergio Gutierrez Prieto, voitte esitellä mietintönne sitten keskustellaan siitä. Ransuli joutuu hetken odottamaan, mutta nyt ensin Prieto. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyesti haluan kiittää ensinnäkin kaikkia varjoesittelijöitä valmiudesta saada aikaan sop- yhteisymmärrys mietinnön kohdalla. Tämä ei ollut alun perin mitenkään ihan helppoa ajatellen aikarajoja ja meidän piti äänestää helmikuun täysistunnossa jo. Tämä on saanut meidät tekemään todellakin nopeasti työtä, kun on etsitty näitä kompromisseja. Ja haluan kiittää ihmisten halukkuudesta aikaan sopimus. Me lähdimme liikkeelle kannoista, jotka ovat alun perin varsin erilaisia. Ja oli tällainen kaksinainen tavoite, haluttiin mietintö, jossa on vahva viesti työllisyysosan valiokunnasta, jotta sitä on jotakin hyötyä, kun puolustetaan Euroopan parlamentin kantaa neuvoston ja komission edessä ohjausakson yhteydessä ja haluttiin myös täydentää mietintöä, jota Ekonissa tehtiin aiheesta. Uskon, että tässä voimme onnistua, olemme jo varsin lähellä sitä, että siinä onnistutaankin meidän täytyy olla tietoisia, tämän on toistunut muutamiakin kertoja, siis tietoisia siitä, että kun pyritään täydentävään mietintöön, viitan siihen, mitä herra De on laatimassa Ekonissa, niin tämä ei tarkoita sitä, että on vain samanlainen mietintö, vaan me olemme juuri tietoisia siitä, että tilanne työllisyysasioissa ja sosiaalikysymyksissä on paljon on pahempi kuin voidaan nähdä. Me olemme saaneet noin 30, tai 33 kompromissia ja näinä aikoina yritämme viedä loppuun vielä viimeiset kohdat, joissa voidaan huomenna äänestää, mutta olemme todella lähellä jo globaalia ratkaisua koko mietinnöstä. Meillä on isoja ongelmia kuitenkin liitteen kohdalla. Ja halunnut aivan tästä sanoa suoraan, koska tästähän olemme puhuneet jo montakin kertaa valiokunnassa. Lähdimme liikkeelle yhteistä kannasta enemmistö, taisi olla ihan samaa mieltä jo aikaisemman ohjausjakson yhteydessä, että oli tärkeää saada aikaan yhteispäätösmenettely ja myös liitteen kohdalla ja tästä sovittiin aikaisemman mietinnön yhteydessä eikä ollut mitään ongelmia minkään poliittisen ryhmän kohdalla ja nyt sitten meidän pitää lähteä lähteä herra De Bakerin kannasta liikkeelle, jotta toimitaan johdonmukaisesti hänen mietintönsä suhteen. Ja tämä koskee koko liitettä. Sitten tämä kanta tuli eilen liberaaleilta ja näyttää siltä, että EPP tulee sitten jotakin e- epäileviä kommentteja siitä. Tästä ovat keskustelleet tänään kokouksessaan. Pidetäänkö näistä liitteistä kiinni vaiko ei ja onko se tarpeen? Uskon, että mentäisin kyllä taaksepäin. Tätä ei voitaisiin mitenkään ymmärtääkään. Jos ajatellaan demok- demokratian legitiimisyyttä, jos poistaisimme nämä liitteet, jos EPP ja ALDE saisivat enemmistön tällaisen taakse. Ensinnäkin silloin olisimme ristiriitaisia sen suhteen, mitä aikaisemmin tehneet. Mehän haluamme edistää demokraattista legitimiteettiä ja kuitenkin sitten mentäisiin taaksepäin näiden liitteiden kohdalla, joka juuri voi lähentää meitä kohti tätä tavoitetta ja kantaa näin ollen esittelijänä. Toistan vain, että en ymmärrä, mistä nyt syntyy tällaisia epäilyksiä asiasta ja pyydänkin liberaaleja samoin EPPtä, että miettisivät parikin kertaa, minkälaisia seuraamuksia tästä saattaisi syntyä ja minkälainen poliittinen viesti tästä syntyisi erityisesti komission neuvoston suuntaan. Ja niin tässä mielestäni mentäisiin kyllä taaksepäin omalta puolta, ei muuta. Ja joka tapauksessa haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä neuvotteluvalmiudesta ja jos me teemme mitään uukäännöstä tässä loppuvaiheessa, niin voimme varmasti saada suurenkin enemmistön tämän taakse huomisessa äänestyksessä. Kiitoksia. Puheenvuoron herra Or, Orille, Orille. Mutta kun ajatellaan asiaa to, institutionaaliselta kannalta, haluaisin palata vielä tähän kysymykseen Olennaista demokraattisessa keskustelussa on myös politiikan määrittely. Tämä on tavallaan pohja koko julkiselle politiikalle ja ja unohtaa sitä kysymystä, jotka eivät kuulu meidän toimivaltuuksiimme Euroopan unionin tasolla. Tämä on vaikeaakin keskustelua, koska nyt puhumme toimivaltuuksista, jotka liittyvät ennen kaikkea jäsenvaltioille vaikkakin artikla 121 perussopimuksessa toteaa, että talouspoliittiset kysymykset, niitä käsitellään jäsenvaltioissa, ne ovat yhteisen, kuitenkin ovat tavallaan yhteisen rummukaisen kysymyksiä, ja artikla 145, siinä sanotaan asioita myös työllisyyspolitiikasta samalla puhutaan samalla tavalla työllisyyspolitiikasta. Samoin talouspolitiikan suuret suuntaviivat tai työllisyyssuuntaviivat löytyvät perussopimuksesta. Perussopimuksessa Euroopan parlamentilla on, mitä tulee työllisyyden suuntaviivoihin. Sillä on suuremmat toimivaltuudet kuin EK-valiokunnassa on, mitä tulee suuriin taloudellisiin suuntaviivoihin aikaisemmassa tehtävässäni EKn valiokunnan puheenjohtajana me aina valvoimme sitä, että suuret suuntaviivat ovat lähes tällainen lainsäädännöllinen teksti. Ja tämän valiokunnan johdossa herra Örin kanssa yhteistyössä, joka laati mietinnön työllisyyssuuntaviivoista, niin olemme toimineet tässä asiassa mennyt ihan loppuun asti ja menestyksekkäästi, koska Tässäkin Belgia on ollut, Belgia puheenjohtajavaltiona auttoi meitä ja me pystyimme vaikuttamaan suuntaviivojen sanamuotoon jopa työllisyyden kohdalla. Nyt kun on tullut e- Euroopan talouden ohjausjakso ja vuosittainen kasvuselitys käyttöön, tämä on muuttanut tilannetta näiden kahden tekstin statusta. Tätä keskustelua kävimme juuri viime viikolla erityisesti, tai toisessa viikolla, kun se oli silloin, kun keskustelimme IMKon puheenjohtajan kanssa. Nyt on päättynyt tällainen toinen Euroopan parlamenttiviikko. Ja tämä on tällaista parlamentin keskustelua ja puhutaan, aiheena oli vuosittainen kasvuselvitys. Me tiedämme varsin hyvin, että kaikkia Euroopan parlamentin pyyntöjä ei ole vielä kuultu neuvostossa, mutta minä en ymmärrä sitä, Euroopan parlamentti ensinnäkin perääntyy suhteessa omiin käytäytöihinsä ja luopuu käyttämästä tällaista sosiaalista tehtävää, joka sillä on, ja se voi mahdollisimman vahvalla tavalla vaikuttaa, eli nyt ennen neuvoston ennen neuvosto Euroopan neuvoston kokouksia. Tiedän, että on juridisia argumentteja, joiden mukaan voidaan sanoa, että tässä ei toimittaisi perussopimusten mukaisesti, mutta jos me seuraamme puhtaasti vain sitä, mitä sopimuksessa vaaditaan, niin silloin emme tekisi juuri mitään, emmekä keskustelisi juurikaan valiokunta mietinnöstä ja voidaanko niitä hyväksyä, koska emme edes niitä sellaisia laatisi. Pyydän anteeksi tästä muistutan, mutta olen joutunut tekemään näin lähes joka kerta, kun tästä on kysymys, mutta koska mielestäni tämä on olennaisen tärkeä kysymys ajatellen tämän valiokunnan toimivaltuuksia, tämän parlamentin toimivaltuuksia ja demokraattista keskustelua, kun puhutaan talouden ja työllisyyden suuntaviivoista, niin siksi minä tähän uudestaan viitaan. Tältä pohjalta annan puheenvuoron nyt Sava Örille ja sitten Marian Haakin hänen jälkeensä. Kysymys. Suut elnök asszony, most valójában Veronika Lopafon. Kiitoksia puheenjohtaja. Itse asiassa käytän puheenvuoron Veronike Montepierin puolesta, joka joutui lähtemään Espanjaan eikä pystynyt olemaan tässä kokouksessa paikalla. Niin, me kävimme kuumaa keskustelua ennen kokousta valmistelusessiossamme ja olemme osittain samaa mieltä varjoesittelijän kanssa. Hänen näkökannoissaan on paljon positiivisia osia. Me suhtaudumme positiivisesti siihen, että mietintöluonnoksessa korostetaan kasvukannusteita, kannustimia ja naisten roolia työpaikoilla ja työn korkeaa laatua ja työelämän ja perheelämän yhteen sovittamista. Ja olemme samaa mieltä myöskin nuorisotakuusta. Mutta toisaalta meillä on ongelmia ähm, lukuisten kompromissien kanssa. Emme pysty tukemaan kompromissia H ja olemme eri mieltä myöskin stä ja P, Q ja T ja stä mutta emme ole saaneet vielä keskenämmekään yhteisymmärrystä aikaiseksi näistä kohdista, joten en pysty antamaan teille vielä lopullista kyllä tai ei vastausta näistä kompromisseista. Ännästä sanoisin, että en usko, että se ei ole, en usko, että se olisi toimivaltakysymys tai itsemääräämiskysymys tai suvereniteettikysymys, mutta me emme ole sataprosenttisesti vielä päättäneet tästä asiasta. Me olemme vähän sillä kannalla, että liite pitäisi tässä olla, mutta korostan, että oma aloite mietinnöissä on aika epätavallista, että näin tehtäisiin. Mutta loppujen lopuksi kun jonkin verran asiasta keskusteltiin, niin emme pystyneet vielä päättämään, hylkäämmekö me tämän kohdan vai ei, koska valmistelevassa istunnossa ajatukset jakaantoivat tässä asiassa. Eli tämä on meidän kantamme tällä hetkellä. Kiitos Marian Haakken. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle oikein hyvin sujuneesta yhteistyöstä kokoustemme aikana. Me pääsimme näin sopuun monesta aiheesta. Hyvin myönteisessä hengessä siis. Pari kommenttia vain. Ja kohdistan ne muutamaan kompromissiin. Kompromissi H. Minun käsittääkseni, ja haluaisin kuulla esittelijän kannan. Euroalueen minimi työttömyyskorvaus äänestettiin nurin täysistunnossa, koska tässä puhutaan vihreän kirjan esittämisestä. Lope Fontaniassa se oli mukana, mutta käsittääkseni Ferreira mietinnössä se äänestettiin täysistunnossa nurin, joten tämä ei pidä paikkansa faktisesti. Tämä on meille ongelma ja ilmeisesti EPPlle myös näin olen kuullut. Kompromissitarkistus I Kiitokset jälleen kerran. Me pyysimme, että tämä noudattelisi Taisenin mietinnän linjaa. Ja näin nyt on pitkälti. Voimme tukea tuota viimeistä osaa. Mutta esittäisin kysymyksen, kun tässä on melko paljon uutta tekstiä tuossa kohdassa. Lähtee liikkeelle tuosta on sitä mieltä, että ja sitten talouspolitiikan koordinoinnin alalla – Kysyisin, mistä tuo tulee, kun se on uutta tekstiä, mutta onko se Tysonista? Aha, selvä. Ja seuraava, jota haluaisin kommentoida, on kompromissi K. Tässäkin kiittäisin. Se tulee sosiaalisen ulottuvuuden päätöslausemasta. Kiitos jälleen, että muutitte tuota. Voimme sitä tukea. Ja sitten kompromissi N. Ehkä pitää vielä keskustella ryhmässä, mutta huomaan jälleen kerran, että muutitte tekstiä sen suuntaisesti kuin toivoimme. En ole ihan varma, miten sen kanssa käy. Sitten kompromissi O. Toivon, että voimme tukea. Otitte sieltä sen luvun pois, joka helpottaa meille tämän kohdan hyväksymistä. Toivon, että voimme sitä tukea. Haluaisin kysyä, kompromissitarkistuksesta Q. Ihan tarkistaakseni nyt vain tätä kielenkäyttöä. Tässä sanotaan ottaa huomioon, että tiedonanto vuosittaisesta kasvuselvityksestä 2014 painottaa sitä, että keskeisillä mailla on yksi yhtenä mahdollisuutena pelivarana se, että lisätään palkkoja yhtenä tapana – lisätä menoja. Siis onko niin, että tämä on todella näin tai esittääkö komissio, että näin voisi olla tai tulisi olla? Voisitteko tämän vielä selvittää? Ja sitten vielä useimmat muut tarkistukset ovat ihan hyväksyttävissä, mutta yksi kompromissi oli vielä kompromissi L, jossa on kohta, jota emme voi hyväksyä. En nyt löydä sitä Löydän ihan hetken kuluttua varmasti tämän, anteeksi vain. Mutta kiitos vielä kompromissista, Aa, jossa käytettiin numeroittenin mietintöä. Ai DD, no siihen liittyen meillä on ongelma. Ensimmäinen osa on ihan hyvä, kun katsotaan, miten sosiaalista ulottuvuutta voitaisiin kehitellä kaiken kaikkiaan emussa – mutta sitten katsotaan, miten voitaisiin ottaa käyttöön eurooppalaisia työttömyyskorvausjärjestelmiä. Ongelmana meillä tuo eurooppalainen työttömyyskorvausjärjestelmä, se on asia, johon emme voi lähteä. EE, e, sama kysymys, joka liittyy tuohon vuosittaiseen kasvuselvitykseen. Tässä teksti on toistettu samanlaisena täysin, mitä liitteisiin tulee eriäviä kantoja on ryhmässämme. Meillä on sanottu, että tämä ei onnistu Ekonin mukaan, mutta tämä on meidän lausuntomme ja sellaisena sen pitäisi pysyä. Kompromississa II kysymys kuuluu, pitäisikö L vetää pois ja kompromissiin PP. Se sisällyttää tuon DDn, jonka juuri puhuin. Siinä on asioita emme voi siis hyväksyä. Paljon tässä on yhteisymmärrystäkin ja varmasti voidaan saada hyvää aikaiseksi. Ehkä muutama pikku muutos tekisi suuren muutoksen, mutta kiitos vielä esittelijälle loistavasti synnystä yhteistyöstä. Euh, Haluaako joku myötä vielä puheenvuoroa. De Backer. Uh, some comments and first of all thank you to the report. Kiitos puheenjohtaja. Omasta puolestakin kiitoksia esittelijälle ja Ekonin esittelijänä tiedän kuinka vaikeata on saattaa eri näkökannat yhteisymmärryksen ja sopusointuun silloin, kun keskustelu on tiukka ja hankala. Toivottavasti molemmissa valiokunnissa saadaan hyväksyttyä vahva ja selkeä avoin mietintö. Useimmissa kompromissitarkistuksissa työ on saatu päätökseen ja voin allekirjoittaa ja tukea niitä. Ja samat kommentit minulla on suurin piirtein kuin Marianillekin. Eli jotkut kompromissitarkistukset, joita ehdotettiin, ovat sellaisia, että niihin ehkä pitää tehdä vielä pieniä muutoksia, jotta meidän ryhmämme saataisiin niiden kaikkien taakse. Minulla on pari muuta asiaa, jotka haluaisin vielä ottaa esille, nimittäin esimerkiksi kappaleessa 54 viitataan Oomen Räytenin mietintöön ja siellä on pieni sananmuoto muutos, joka kuitenkin muuttaa merkittävällä tavalla, perustavalla tavalla sitä, kuinka elinajan odotetta käsitellään. Eli meidän kantamme ryhmässä on aika selvä Olemme Rautenin mietinnön suhteen, mutta jos haluamme ottaa sanamuodon sieltä mietinnöstä, josta äänestetään, jos ään, ja siitä äänestetään täällä, niin meidän pitäisi pitäytyä olemassa olevassa sanamuodossa, koska yhden lisäsanan mukaan ottaminen vaikuttaa valtavasti, jos ajatellaan eläkeuudistuksia monissa monissa maissa. Ja tarkemmin ottaen sitten vielä olen Marianin kanssa samaa mieltä siitä, että näillä kahdella valiokunnalla on erilliset vastuualueet ja näiden kahden mietinnön täytyy olla linjassa keskenään, mutta ne täytyy käsitellä erikseen, olen samaa mieltä. Mutta täytyy myöskin ymmärtää, että näiden mietintöjen välillä on sekä yhteislinjausta, tai ne ovat linjassa keskenään, mutta myöskin ne eriävät toisistaan. Ja meidän täytyy ehkä keskustella vielä tästä äh, linjakkuudesta lisää. Ja tämä johtaakin minut mm, käsittelemään nyt liitteitä. Alusta asti, liitteistä. Alusta asti oli laaja ymmärrys siitä, että liitteitä ei otettaisi mukaan. Siihen on monta syytä. Ei, syynä ei ole demokraattisen valtuutuksen puuttuminen, vaan päinvastoin, koska luulen, että liitteiden sisältämät asiat ovat usein vain tällaista julkisivua tai taikka, ö, sumuverhoa demokraattiselle ä, oikeutukselle. Täytyy tarkastella sekä kansallisen että Euroopan tason demokraattista valtuutusta, kuinka se voidaan saada aikaiseksi tehokkaammin. Ja omassa mietinnössäni on sellaisia asioita, joissa ehdotetaan, kuinka tässä voidaan päästä eteenpäin. Tämä on paljon rakentavampi tapa mielestäni kuin se, että joutumme siihen, että puutumme liitteisiin ja mitä niissä pitäisi olla, koska minun mielestäni liitteissä yleensä olevat asiat nykyisin ovat aika sterilejä. Ja toiseksi, jos halutaan olla komission ja neuvoston kanssa samalla viivalla, kun annetaan suosituksia yleisistä taloudellisista ja sosiaalipolitiikkaan liittyvistä asioista, niin täytyy varmistaa, että ne perustuvat kattavaan analyysiin. En tue liitteitä siis, ja jotkut täällä pöydän ympärillä sanovat, että ehkäpä voidaan ottaa mukaan tämä tai tuo asia, mutta jos näin on, niin asiat täytyy käsitellä vakavasti ja valmistella vakavasti, koska silloin päästään vakavaan keskusteluun myöskin komission ja neuvoston kanssa. Ja tästä syystä minun mielestäni tänä päivänä me emme keskustele liitteistä, emme emme tässä valiokunnassa. Ekonissa tietenkin päätetään asiasta erikseen. Ja tämä on se pääsyy, miksi mielestäni liitteitä tänä päivänä ei pitäisi ottaa mukaan, koska ne, voivat, ne eivät millään tavalla lisää demokraattista valtuutusta emmekä niillä mitenkään sitä, sen, sen lisääntymistä edistä. Ekon mietinnössä haluamme kiinnittää tähän asiaan enemmän huomiota ja siihen, kuinka voitaisiin esimerkiksi eh, kiinnittää huomiota perustavanlaatuisesti ja keskustella perustavanlaatuisesti yhteisömetodista. Eli tässä selvennystä minun puoleltani selvitystä siihen, millä kannalla olemme liitteiden suhteen. Eskia tuttu qu'il y Puheenvuoropyyntöjä, jos ei. Niin haluaisin puhua kompromissista O siinä muodossa se nyt on. Uskon, että siihen saattaa liittyä tiettyjä toimivaltaongelmia, kun tässä viitataan, koska Lope Fontanien mietintö pitäisi muuttaa konkreettiseksi viittaukseksi eikä tällaiseksi nominatiiviseksi viittaukseksi. Ja ja täysin keskustelussa täysin keskustella tätä, se ei voida ottaa huomioon, mutta ehkä esittelijä voi muuttaa kohtaa O, jotta se voidaan ottaa käsittelyyn. Annan teille puheenvuoron vielä tässä keskustelun lopuksi. Sí, gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Tätä tähän kompromissiin O, on totta, lopuksi tosiaan tulokseen, että mitään kompromisseja ei tehdä ja äänestetään alkuperäisestä kohdasta, johon on tehty yksittäisiä tarkistuksia. Rova Hakenista tästä suorankin kysymyksen ja samoin puheenjohtaja viittasi tähän asiaan, joten tämä kompromissi tulee häviämään ja me äänestämme siis suoraan yksittäisistä tarkistuksista, jotka on tehty kohtaan U Tämä alkuperäiseen kohtaan on. Sitten hiukan selvennyksiä. Kun ajatellaan eri puheenvuoroja, niin tässä näkyy, että olemme lähellä loppuratkaisua ja kompromisseissa on jo esillä tiettyjä sävyjä, mutta haluaisin vielä muistuttaa siitä, että tämä ei ole ryhmien sisäistä keskustelua, vaan tässä tähän ovat osallistuneet varjoesittelijät keskustelua. Me olemme pitäneet monia kokouksia, kun olemme valmistelleet näitä kompromisseja. Tämä on tällainen globaali sopimus, joka on erittäin tärkeä. Jos sitten, kun neuvotellaan työryhmissä, jokainen edustaja yksittäin puolustaa omaa kantansa tarkistusta, niin tässä kyllä unohtaa sitä, että kompromissi juuri on tällainen osapuolien yhteinen päätös, eikä vain yksittäinen kompromissi, vaan – näinkin tärkeässä mietinnössä siinä on tavallaan koottu yhteen kaikki, kaikki tarkistukset kompromissiin. On joitakin kohtia, joitakin ajatuksia, jos, jotka ovat tärkeämpiä ST-ryhmälle ja halusivat helpottaa tämän loppuratkaisun löytämisestä. Toisen kohdalla taas liberaalit tai EPP toimii aivan samalla tavalla. se on tämä sen takia, että on aivan legitiimiä ennen kuin äänestetään viimeisenä iltana vielä vielä tehdään loppupuolistusta, saadaan aikaan tämä loppuratkaisu. Ja on totta, että se mitä varjoista ovat pyytäneet, kun ajatellaan tätä hyvää neuvotteluhenkeä, joka meillä on ollut, niin heidän pitää unohtaa tätä asiaa. Me kaikki olemme yksittäin päättäneet näistä kompromissista, mutta ennen kaikkea olemme pyrkineet helpottamaan loppuratkaisun löytymistä. Näin ollen esimerkiksi tarkistus, jota herra Debakker pitää parempana, koskien eläkkeitä Tämä on varsin arkaluontoinenkin kysymys. Sitä on keskusteltu vihreän ja valkoisen kirjan kohdalla ja mm, eri yhteyksissä. Ja olen hyväksynyt tämän juuri sen, että ei aina pidä toistaa näitä asioita. Ja haluaisimme käyttää tällaisia käsitteitä, joita aina käytämme, kun tästä keskustellaan ohjausjakson yhteydessä. Näin on tehty myös maakohtaisessa suosituksessa ja vuosittaisessa kasvuselvityksessä. Uskoakseni tästä on ollaan samaa mieltä ja tämä pitäisi ottaa huomioon. tästä viittaa siihen, mitä Radebakar sanoi. Ehkä tämä ei ole ihan sitä, mitä hän olisi toivonut. Mutta tämä on kuitenkin tasapaino, joka on löytynyt eri kantojen välillä ja se oli aika vaikea. Joten ehkä, ehkä ei pidä alkaa tapella nyt sanasta. Olen herras Debakkerin kanssa samaa mieltä sikäli, että loppu, lopulta voimme profiloida näitä mietintöjä ennen täysistuntoa niin, että ne mahdollisimman hyvin täydentävät toisiaan, mutta pyydän kuitenkin myös sitä, että jolla ajateltaisiin niin, että Ekonin mietintö on jotenkin hierarkisesti ylempi kuin meidän äh, mietintömme, koska me olemme myös toimivaltainen mietintö, koska myös talousasian valiokunta viittaa työmarkkinakysymyksiin ja viittaa siihen, että täytyy saada aikaan tiettyjä uutoksia työmarkkinoilla ja tämä kuuluu tavallaan myös teidän, meidän toimivaltuuksiimme, eikä kukaan ole alkanut tästä tappelemaan, vaan mehän ymmärrämme, että nämä ovat täydentäviä asioita ja siksi emme voi väittää, ja on tottakin, että täällä kun meillä varsin pyritään konsensuksen yleisellä pohjalla, niin meidän ei pidä nyt minä pyytäisin, että oltaisiin nyt vähän anteliaita ja y- ymmärtäväisiä, kun ajatellaan, kuinka tärkeästä meitä on kysymys, että pidetään kiinni näistä sopimuksista, joita saatu aikaan, ja otetaan huomioon yhdessä tehty työ, johon esittelijät, varjoistelijat ja esittelijät ovat osallistuneet. Niin kuin jo sanoin, uskon, että eri ehdotukset, joita on tehty tänä, tänä aamuna liberaaleista, samoin EPPstä, ja vihreistä useat näistä, enemmistä näistä voi voivat odottaa vastaan, mutta vetoaisin nyt kuitenkin teihin ja pyytäisin, että oltaisiin hiukan ymmärtäväisiä ja anteliaita asiassa. Tämä on todella varsin hankala mietintö, mutta myös tärkeä. Ja olemme niin lähellä globaalia ratkaisua, että pikku yksityiskohtien ei pidä meitä estää etenemästä ja saamasta aikaan hyvää mietintöä ja sopimusta, koska mielestäni tällainen ehdotus nyt pöydällä olisi. Kiitos. Ähm, Kiitoksia. Ymmärrän, että ehkä valiokuntaäänestyksen jälkeen vielä keskustellaan kahden esittelijän välillä ja tarkistan, että ei ole liikaa ristiriitaisuutta näissä mietinnöissä, vaikkakin joka valio, jokainen valiokunnan on oikeus oman näkökulmaansa mitä tulee herra de Bakkerin mietön sisältöön Ekon valiokunnassa, on totta, että me emme ole vielä tutustuneet siihen, mitä tulee toimivaltuuskysymyksiin, mutta näin tullaan kyllä tekemään vielä, koska vastaavaroisuus pätee tässäkin asiassa. Toivon, että me tulemme tähän vielä tiivistä tutustumaan. Sitten herra Guterres Prieton mietinnöstä äänestetään huomenna ja se tulee sitten täysistuntoon helmikuun toisessa istunnossa samanaikaisesti kuin herra de Bakkerin mietintö Ekonista. Tämä kohta on loppuun käsitelty. Sitten mennään kohtaan seitsemän. Aiheena lausuntoluonnos, joka tehdään ITRE-valiokunnalle. Anteeksi, ei, ei, ei, puheenjohtaja. Siis, anteeksi, no puheenjohtaja. Tässä tarkastellaan mietintöluonnosta. Me olemme vastuuvaliokunta. Kyse on eh, parlamentin ja neuvoston direktiivehdotuksesta koskien merenkulkijoita. Tässä muutetaan aikaisempia direktiivejä 2014, 2059, 2001 ja 2003 muun muassa direktiivejä muutetaan. Esittelijä Ron Sulli saa puheenvuoron. Kyseessä on ensimmäinen keskustelu aiheesta. Olkaa hyvä. Grazie Presidente cercherò di essere brevissima. Allora, dopo set... Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. Ehdotuksia on tehty seitsemän vuoden ajan kuultu julkisesti. Vaikutusten arviointia on tehty ja nyt vihdoin Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen marraskuussa, jonka mukaan haluttiin muuttaa useita direktiivejä, jotka liittyvät merityöntekijöiden asemaan EUn jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien alusten osalta. Tätä ehdotusta odotettiin heinäkuussa, mutta Euroopan komissio viivytteli ehdotustaan, joka tuli nyt ihan kauden loppupuolella. On myöskin ikävää, että nykypuheenjohtajakausi kausi tai puheenjohtajan valtio on jo sanonut, että tämä ei ole prioriteetti asiakirja. Tämän sanottua niin haluaisin vakuuttaa kaikki siitä, että nyt on sitouduttu siihen, että näiden määräysten, säädösten loppuun käsittely toivotaan, ensimmäinen käsittely ainakin toivotaan, että se saadaan loppuun hyvin nopeasti. Ja kiitän kollegoita yhteistyön valmiudesta. Haluaisin esitellä nyt tämä komission ehdotuksen. Komissio haluaa päivittää viittä direktiiviä, jotta voidaan parantaa merenkulkijoiden turvallisuutta. Ajatuksena on, että luodaan uusia työpaikkoja sektorilla, joka on ratkaisevan tärkeä Euroopan taloudessa. Nämä viisi direktiiviä 2008-94, joka liittyy työnantajan maksukyvyttömyystilanteeseen – 2009-38, joka liittyy eurooppalaisiin yritysneuvostoihin. Direktiivi 2002-14, joka liittyy yleisiin puitteisiin tiedottamisesta ja kuulemisesta. Ja direktiivi 98-59, joka liittyy työntekijöiden joukkovähentämisiin ja lopulta vielä direktiivi 2001-23, joka liittyy työntekijöiden oikeuksiin yritysten luovuttamisen yhteydessä, luovutusten yhteydessä. Henkilökohtaisesti tuen tätä tavoitetta, mutta en ole samaa mieltä kaikista kohdista, jotka ovat tässä ehdotuksessa mukana – merenkulkijat ovat jääneet näiden direktiivien ulkopuolelle, jotka juuri mainitsin, mutta merityöntekijöillä on kuitenkin tietty määrä suojelua tällä sektorilla, joka tapauksessa kansallisen lainsäädännön kautta, joten emme voi oikeastaan nyt viitata siihen, että on jätetty lainsäädännön ulkopuolelle. Ehkä voidaan vain sanoa, että lainsäädäntö vaihtelee – maasta toiseen. Kommentit, joita aion esittää, liittyvät yksittäisiin direktiiveihin. Uskoakseni käsittely on näin helpompaa. Ensinnäkin, mitä tulee direktiiviin, joka koskee maksukyvyttömyystilannetta, työnantajan maksukyvyttömyyttä, minä tuen pitkälti komission ehdotusta. Mielestäni on tärkeää huolehtia siitä, että että työntekijälle maksetaan palkka silloin, kun työnantaja on maksukyvyttömyys tilanteessa, joten ehdotuksessa luodaan takuurahasto jäsenvaltion toimesta. Tämä on jo kansallista lainsäädäntöä. Jäsenvaltioilla on jo samantyyppiset määräykset esimerkiksi Italiassa. E kun työpaikka menee, niin kolme kuukautta on luvassa palkkaa. Ja sitten kun puhutaan näistä eurooppalaisista yritysneuvostoista ja direktiiveistä, niin ehdotuksessa on, että jokaisella yrityksellä olisi tällainen sisäinen yritysneuvosto, joka huolehtii työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan. Ja monissa tapauksissa jäsenvaltioilla on jo tällaista lainsäädäntöä jossa ammattiyhdistysliike pääsee prosessiin mukaan. Minä olen ehdottanut sellaista lauseketta, että siinä tapauksessa, että jos eh, työntekijä on eh, merityöntekijä eikä pääse tällaiseen kokoukseen paikalle, niin hänellä on työnantajalla on velvollisuus tiedottaa kaikista tehdyistä päätöksistä kyseiselle työntekijälle ja tällä tavalla yrityksen työntekijöille on varattu oikeus myös saada tietoa. Ja sitten direktiivi, joka koskee työntekijöille tiedottamista ja kuulemista, niin toteaisin kuten edelläkin, että työntekijöiden mukaanotto yritystä koskeviin päätöksiin on keskeinen asia. Ja tässä tapauksessa ehdotus koskee kaikkia yrityksiä, joilla on ainakin 50 työntekijää ja sitten sellaisia yrityksiä, joissa on myöskin vähintään 20 työntekijää. Ja tähän haluaisin sisällyttää lausekkeen, jossa, työn, jossa todetaan, että työntekijäin edustaja, jos hän on merityössä eikä pääse tähän ö, yritysneuvoston kokoukseen, niin työntekijällä on velvollisuus, anteeksi, työnantajalla on velvollisuus tiedottaa kyseiselle työntekijälle kaikista kokouksessa tehdyistä päätöksistä. Kohta, kohdat 4 ja 5 ovat tietenkin ne, jotka ovat hankalimmat, eli 9459 direktiivi koskien joukkovähennyksiä on kyseessä. Ja jos työnantaja siis suunnittelee tällaisia joukkovähennyksiä, niin työnantajalla on velvoite kuulla työntekijöiden edustajia sopimuksen aikaansaamiseksi ja kuuleminen tarkoittaa sitä, että esitellään mahdollisuuksia joko välttää tai vähentää näitä joukkoirtisanomisia ja pehmentää sitten sen vaikutuksia. Menettelytapa on tällainen. Eli työnantaja ilmoittaa työntekijöille joukkovähennyssuunnitelmistaan ja toimittaa ja työntekijän edustaja toimittaa kopion tästä ilmoituksesta muille työntekijöille ja voi sitten Eh, laatia siihen vastineensa. Eli joukko irtisanomisilla ei ole vaikutusta ennen kuin 30 päivää ilmoituksesta on kulunut ja julkisviranomainen on siihen etsinyt ratkaisua. Tämä liittyy lainsäädäntöön, joka siis suojaa työntekijöitä joukkoirtisanomistapauksessa. Direktiivin laajentaminen loisi lisää byrokraattista taakkaa ja hallinnollista taakkaa, ja kuten edellä totesin, etenkin tämä 30 päivää, jota kutsutaan myöskin harkinta-ajaksi, ei säädä mitään erityistä merenkulkualaa koskien. Ja joukkovähennyksien yhteydessähän on se vaara, että yritykset menettävät kilpailukykyänsä. Ja sitten tietysti työmarkkinaosapuolien mukaan ottaminen ja sen liittäminen 30 päivän määräaikaan on minun mielestäni direktiivin kannalta epäostinut, onnistunut valinta. Eli minun kantani tässä on se, että pidettäisiin voimassa tämän hetkiset kansalliset lainsäädännöt tässä asiassa ja poistettaisiin tämä 30 päivän määräaika. Ja sitten viimeinen kohta, eli työntekijöiden lähettäminen yritysten luovuttamis- tai siirtotapauksissa. Eli siirtotapaus tai luovuttamistapaus voi olla seurausta sopimusjärjestelyistä tai yritysfuusioista. Direktiiviä sovelletaan kaikkiin yrityksiin, jotka suorittavat taloudellista toimintaa, olivat ne sitten julkisia tai yksityisiä. Tässä tapauksessa työnantajalla on tai pysyy omistusoikeudet. Ja sikäli kun muistan, näitä vastuita ei voida jakaa kahdesta syystä. Ensinnäkin, jos yritys on kansainvälinen, kuten esimerkiksi merenkulkualalla usein on, ja niin silloin yhte, yhteisön alukset tai yritykset joutuisivat noudattamaan tiukempia määräyksiä kuin mitä kansainväliset määräykset ovat, ja tämä lisäisi hallinnollista taakkaa. Ja siinä suhteessa sitten ö, yhteisön yritykset joutuisivat edullisempaan asemaan kansainvälisiin yrityksiin nähden. Ja täytyy korostaa, että kun alus nyt on tällainen liikkuva, kiinteä omaisuuserä ja rekisteröity sellainen, niin toisin kuin tehdaslaitos tilanne on erilainen, eli on helppo kuvitella, minkälaisia negatiivisia vaikutuksia työllisyyteen ja, ja, ja yleensäkin koko eurooppalaisen merenkulkualaan olisi sillä, että alusten määrää vähennettäisiin. Eli tällä tavalla yhteisölliset, yhteisön alukset pakenisivat muiden lippujen alle, menettäisiin paljon työpaikkoja merenkulkualalla. Ja jos työpaikkoja ei haluttaisi menettää, niin alukset joutuisivat toimimaan yhteisön lainsäädännön alaisuudessa, mutta samanaikaisesti joutuisivat kuitenkin siirtämään toimintaansa muualla. Eli tässä mielessä olen sitä mieltä, että merenkulkualaa ei pitäisi sisällyttää tämän direktiivin, direktiivin soveltamisalaan. Alaan. Tässä hyvin nopeasti vain läpikäytynä ne asiat, mitä halusin tästä aiheesta esittää, ja kuulen tässä välissä kollegoita, ja ehkä sitten myöhemmin vedän vielä loppupuheenvuorossani yhteen sanotut asiat. Kiitoksia yksityiskohtaisista Sisällön esittelystä puheenvuoron saa Philip de Backer. Entä onko muita halukkaita puhujia? Vielä. C'est tout Ok. Euh, Madame euh, Harkin, puis... Rova Harkin. Sitten Rova... Ensin herra de Bakker, anteeksi. Pas de souci, merci. Dank u, voorzitter. Uh... Ei ongelmaa. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Pidän tätä tekstiä erittäin hyvänä. Se osoittaa ymmärrystä merenkulkualaa kohtaan ja on hyvin johdonmukaista tekstiä. En ole yleensä kovin innostunut komission ehdotuksista tässä, mutta nyt kuitenkin esitteli omien tarkistusten kautta saa tähän paremman järjen. Aivan oikein halutaan nyt sopeuttaa lainsäädäntöä merenkulkijoiden osalta, jotta merityöntekijöiden asema kiinnostaisi, saataisiin myös nuoria mukaan tälle alalle – merenkulkutyöntekijöiden määrä laskee Euroopan unionissa, joten pitää katsoa, miten houkuttelevuutta voitaisiin lisätä, mutta en ole kuitenkaan ihan vakuuttunut siitä, että komission lähestymistapa on nyt paras. Esittelijä on jo hyvin selittänyt tätä. Kaikilla ei ole samanlaiset työolot kuin niille, jotka tekevät työtä. Maissa kuitenkin pitää voida nauttia sosiaaliturvasta niin kuin voikin kansallisen lainsäädännön kautta. Tietenkin kuitenkin työ tuo mukanaan uudenlaisia tai erilaisia ongelmia, joten lainsäädäntö on sopeutettava merenkulkijoihin. Joten olen pitkälti samoilla linjoilla nyt esittelijän kanssa. Jäsenvaltioissa on jo ihan erityisiä järjestelmiä, joita noudatetaan myös merityöntekijöiden sopimus ilossa antaa erityispuitteet, mutta tämä on kansainvälisesti hyvin tärkeä kysymys, hyvin tiukan kilpailun alalla merenkulussa. Ja hyvin helppoa on varustamoiden muuttaa lippuvaltiota toiseksi. Tässä on oltava tarkana. Ja mitä tulee yritysten luovuttamiseen. Se, että tällä sektorilla pakotetaan ottamaan henkilöstö, tämä saattaa ehkä vaikuttaa kielteisesti merenkulkijoiden tilanteeseen. Jos ajatellaan luovutusta ja lippuvaltion muuttumista, voi olla, että työntekijä syystä tai toisesta ei halua lähteä mukaan. Eli tässä pitäisi verrata myöskin siihen tilanteeseen, joka syntyy joukkovähentämisten yhteydessä. Toivon, että voimme rakentavassa yhteistyössä jatkaa, jotta saadaan lopulta järkevä teksti aikaiseksi. Kiitos. Äh, Thank you, uh, Madam President, and we are... Kiitoksia puheenjohtaja. Me puhumme noin puolesta miljoonasta äh, kalastajasta, merenkulun työntekijästä – se on noin 20 prosenttia koko laivastosta. Viime vuosina on jatkuvasti keskusteltu siitä, että näitä ammatteja kohdellaan huonommin, niillä on heikompi suojelu kuin muilla. Ja keskustelta on käyty sitä, tässä pyritään siihen, että PK-yritykset löytävät oikeita ratkaisuja, jotta voidaan parantaa työoloja. Ja myötäinen keskustelu on antanut tilaisuuden niille, jotka ovat osallistuneet voivat antaa kantansa tästä sektorista. Työntekijän oikeuksien parantaminen kaikilla sektoreilla on yksi pääpyrkimyksistä, kun pyritään saamaan aikaan sosiaalista Eurooppaa. Jatkuvasti analysoidaan eri sektoreja ja olosuhteita, joissa työntekijät toimivat eri sektoreilla. EUn talossa tämä on välttämätöntä tällainen arviointi meidän kansalaisten edustajana meidän pitää varmistaa, että ymmärrämme haasteet, joita liittyy eri sektoreihin ja erityisesti mitä, mitä, mikä tilanne on työolojen kohdalla. Merisektori on aivan oma alansa ja tätä sektoria pitää analysoida tavalla, joka ei vaikuta kielteisesti työoloihin kun keskustellaan työntekijän oikeuksista, aina pitäisi saavuttaa parempia tuloksia työntekijän kannalta. Tämä on välttämätöntä jo kaikilla seksuaali pitää parantaa työntekijän oloja niin, että ala aina houkuttelee ihmisiä ja meri, meidän kulkusektori on juuri tällainen, joka tarvitsee lisätyöntekijöitä. Sitten esille tulee usein, että puuttuu pätevää henkilökuntaa Euroopassa aluksille. Ja tässä pitää ottaa huomioon myös työolot, kun näitä direktiivejä myös arvioidaan, kun ajatellaan tulevia haasteita. Pitää myös muistaa, että parannukset, joita on saatu aikaan kuulemisen ja dialogin kautta, prosessi, joka johti tähän Keskustelun on, sitä on edeltänyt laaja konsultaatio alalla ja tässä on tullut esille eri kysymyksiä, jotka pitääkin ottaa huomioon. Yksi parhaista takeista merenkulkualan työntekijöille johtuu ilon työyleissopimuksesta, joka on nyt tullut voimaan, ja se on antanut takeet e, joukosta eri oikeuksia. Kun edelleen parantaa työntekijän oikeuksia, sen pitäisi tässä tarvitaan jatkuvaa vuoropuhelua johdon ja työntekijän välillä, jotta voidaan löytää tasapaino kahden osapuolen kantojen välillä molempien etujen mukaisesti ja koko sektorin hyväksi. Keskustelu, jota olemme käyneet ehdotusta tarkistuksista, ovat auttaneet siinä, että ollaan paremmin tietoisia asioista ja on saatu hyvää keskustelua aikaan myös. Komissio on aktiivisesti toiminut oman ehdotuksensa kohdalla. Ja komission kertomuksessa selkeästi todetaan, että on erilaisia poliittisia mahdollisuuksia sen suhteen, miten näihin kysymyksiin voidaan tarttua. Puheenjohtaja työntekijän oikeuksia täytyy suojella ja täytyy pystyä takaamaan, Tämän pitää olla tässä suuntana, mutta lähestymistavan taas pitää olla sellainen, että se edustaa kaikkien osapuolien tarpeita ja ottaa ne huomioon. Edessämme on kaksi aika vastakkaista kantaa. Komissio kulkee yhteen suuntaan, esittelijä aika lailla toiseen suuntaan, joten tästä tulee kyllä varsin mielenkiintoinen haaste. Mitä tulee tiettyihin ehdotuksiin, voidaan ajatella, että teknologiset edistysaskeleet voivat auttaa ja työn työntekijöitä pitää kuulla ennen kuin tiettyjä päätöksiä tehdään ja sitten tarvitsemme toisenlaista lähestymistapaa kuin ehkä esittelijä on valinnut. direktiiviin täytyy olla järkevä ja ottaa huomioon tarpeet alalla ja työntekijän oikeudet, äh, mm, intressit. Monta kertaa heidän kantansa ovat varsin kaukana työnantajan kannoista. Tämä pitää E, tässä on tietysti suuri eso, ero merenkulkijan ja maa, maan, maalla työntekijöiden välillä. Eikä pidä, varmi, pitää varmistaa, että muutokset eivät vaikeuta merenkulkijoiden tilannetta. Odotan keskustelua ja yhteistyötä sekä esittelijän että muiden varjostelijoiden kanssa tästä aiheesta. Kiitos. Merci beaucoup. y a Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, pyydän sitten komissiota puuttumaan keskusteluun. La présidente, et euh, tout d'abord je voudrais remercier... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää pöydistysalan valiokuntaa ja esittelijää siitä, että komission ehdotuksen näin nopeasti tartuseen tuli marraskuussa. Ihan niin kuin suurin osa täällä puhujista on sanonut, tässä viitataan tärkeisiin tavoitteisiin. Pyritään siis parantamaan elin- ja työolosuhteita merenkulkua työntekijöiden kohdalla antaen heille samat oikeudet kuin muillekin työntekijöille, siis niille, jotka toimivat kuivalla maalla ja halutaan poistaa poikkeuksia, joita on ollut Euroopassa direktiivissä koskien työntekijän työoikeuksia. Sitten me pyrimme myös luomaan ehdot, jotka täyttävät tasa, saavat aikaan tasa-arvoista kilpailua, koska varustamot ja muut joutuvat toimimaan samoin ehdoin. Kun tätä ehdotusta olemme laatineet tai laadimme, ne otimme huomioon erityispiirteet merenkulkualalla Euroopassa. Ja niin kuin monet täällä ovat sanoneet, tämä liittyy erittäin, tässä on erittäin tiukasta, kilpailusta alasta kysymys lippuja muutetaan jatkuvasti, savoin luovutetaan, ostetaan aluksia. Se on todella yleistä. Näin ollen me olemme tehneet tiettyjä sopeutuksia tässä ehdotuksessa, että otettaisiin huomioon nämä aspektit ja kustannus, kustannuskysymykset myös. Ja ihan niin kuin viimeinen puhujakin sanoi, me olemme kuulleet työmarkkinaosapuolia ja muita sidosryhmiä ja, ja jo nyt olemme tavallaan saaneet tukea tälle lähestymistavallemme ja me toivomme, että tämä tuki säilyy eikä vesitettä kantoja, ettei sitten mennäkin taaksepäin suhteessa tämänhetkiseen tilanteeseen mukaan lukien niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat jo päättäneet ottaa merenkulkijat eurooppalaisen direktiivin pariin, mitä tulee työoikeuksiin. Sitä tänään on kyse. Sitten joitakin kommentteja joistakin kohdista, joita tuot esille hetki sitten. Miten tämä liittyy Iton, Ilon mm, yleissopimukseen merenkulusta? Sitähän nyt aletaan toteuttaa ja siellä on miniminormistoa koskien yksi elin- ja työoloja. Esimerkiksi työ, puhutaan työsopimuksista, sosiaaliturvasta, terveydenhoidosta, mutta se, se ei puhuta mistään työntekijöiden kuulemisoikeudesta tai tiedottamisoikeudesta tai joukkovähennyksistä tai yritysten luovutuksista. Ja tässä viimeisessä direktiivissä, joka koskee yritysten luovutuksia, siinä kyllä meitä huolestuttaisi, jos parlamentti sulkisi pois merenkulkijoille, että heillä olisi mitään oikeutta kuulemiseen ja tiedottamiseen. Ja sama koskee joidenkin perusoikeuksien säilyttämistä yritysluovutusten yhteydessä sitten mitä tulee eurooppalaisiin yritysneuvostoihin, meidän vaikutusarviomme, joka liittyy tähän ehdotukseen, on osoittanut, että on moderneja keinoja, jotka eivät liikaa maksa tiedottaa asianmukaisella tavalla. Ja meitä kyllä huolestuttaisi, jos suljettaisiin merenkulkijat, toivottaisiin heiltä oikeus osallistua kokouksiin, joissa kuitenkin näitä kokouksia nyt ei niin kovin usein järjestetä ja niitä harvoin kutsutaan koolle kiireellisesti me rohkaisemme työllisyysasian valiokuntaa ettei mentäisi taaksepäin, mitä tulee yleiseen tiedottamis- ja kuulemisoikeuteen, joka liittyy direktiivin vuodelta 2002, eikä mentäisi taaksepäin, mitä tulee suojan tasoon, josta puhutaan tässä direktiivissä, ja erityisesti viittaan vastaavan suojan tasoon. Sitten vielä direktiivi, joka koskee joukkovähennyksiä hyvä, emme halua mitään lisäongelmia, jos sovelletaan kahden jäsenvaltion lainsäädäntöä, mitä tulee siihen, että ilmoitetaan joukkovähennyksistä ja irtisanomista. Ja sitten hetki sitten esittelijä otti esille yhden asian. Haluaisin vielä muistuttaa, että komission ehdotuksessa on jo mukana mahdollisuus poistaa ilmoitusaika kahdessa tapauksessa, jos alus myydään tai jos onko se PK-yritys, joten olemme ottaneet huomioon tämän aspektin, joka liittyy kustannuksiin tai hallinnollisiin muodollisuuksiin. Tietenkin jatkossakin olemme esittelijän käytettävissä, jos hän tarvitsee lisäselityksiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijä. Voitteko te reagoida tähän? Merci, madame la présidente. Eh, si, no, realta... Kiitos puheenjohtaja. Niin, en oikeastaan halunnut tässä sen enempää vastata kuultuun, koska mehän tiedämme, että tässä etenemme tehokkaasti kaikki. Minä uskon, että kollegoiden huomautukset ja komission huomautukset myös ovat sellaisia, että niissä esitetyt muutosehdotukset komission ehdotukseen ovat sellaisia, että siinä ei oteta, otettu oikein huomioon tiettyä merenkulkualaan kuuluvaa realiteettia. Jotta voisin vastata varata Kiinolle ja hänen analyysiinsa koskien sitä, että kun tässä nyt on odotettu jo seitsemän vuotta tämän ehdotuksen aikaansaamiseksi, niin ei pitäisi enää vitkutella, mutta minä uskon, että meillä on nyt ihan eri suunta kuin komissiolla tässä, koska jos meidän pitäisi lähteä täysin eri suuntaan liikkeelle kuin komissio, niin sulkisin merityöntekijät kaikista viidestä direktiivistä pois, mutta tätähän minä en ehdottanut. Itse asiassa uskon, että komission ehdotus ei mene kasvun ja kehityksen suuntaan, johon meidän kaikkien pitäisi pyrkiä täällä Euroopassa, kun Euroopassa on valtava työttömyysaste. Minä ajattelen, että me olemme tässä nyt pyrkineet tasapainottavaan suuntaan, eli tasapain, pyrimme tasapainottamaan työntekijöiden oikeuksia yhtäältä, toisaalta myöskin oikeusvarmuuden periaatteen kanssa, jotta kaikilla työntekijöillä olisi oikeusvarmuus. Eli tavoitteena pitäisi olla tarjota merenkulkualan työntekijöille mahdollisimman korkea oikeusvarmuuden taso, ja tästä varmasti kaikki olemme yhtä mieltä. Mutta rehellisesti sanottuna tavoitteena on myöskin pitää yllä merenkulkualan kilpailukyky. Tämähän on erityisala ja sen kilpailukyvyn kanssa. Se joutuu painiskelemaan päivittäin. Siellähän on 500 000 työntekijää. 20, 27. tammikuuta mennessä olisi sitten tarkoitus ottaa vielä lopulliset tarkistusehdotukset sisään. Muistuttaisin, tämän yhteispäätösmenettely kyseessä, mutta puheenjohtaja Kreikka, joka on tehnyt meren kuulusta yhden kautensa prioriteeteista. On sitä mieltä, että tämä teksti ei kuulukaan neuvoston prioriteetteihin. Joten nyt jo tiedämme, että tämän vaikan loppuun mennessä meillä on vain ensimmäinen käsittely läpikäyty Euroopan parlamentin puolesta esittelijän kanta on muuttanut huomattavastikin komission ehdotusta siinä muodossa, kun Erandor sen esitteli. jotta normalisoitaisiin merenkulkijoiden työoikeustilannetta. Tässä hengessä eri tahot sitten voivat tutustua tilanteeseen ja ehkä tekevät tarkistuksia voidaan tämä 27. tammikuuta mennessä, kello 12 mennessä me tutustumme niihin 12.13. helmikuuta, sitten me äänestämme 18. maaliskuuta ja täysistunnossa tämä käsitellään huhtikuun toisessa istunnossa. Ensimmäinen käsittely silloin esillä. Sitten kohtaan kahdeksan. Shava Öri saa puheenvuoron. Hän esittelee väliaikaisen mietintöluonnoksensa aiheena kasvua ja työllisyyttä käsittelevä kolmikantainen sosiaalihuippukokous. Esittelijä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että voimme varmasti sanoa, että tässä on kyse teknisestä sopeuttamisesta, mitä tulee kolmikantaiseen sosiaaliseen huippukokoukseen. Tässähän on kyse hyvin toimivasta järjestelmästä, joka yleensä toteutuu ennen kevään ja syksyn huippukokousta. Lissabonin sopimuksen jälkeen on tarvittu tiettyjä muutoksia. Työmarkkinaosapuolet ovat myös esittäneet tällaisia vaatimuksia tämän harjoituksen suuntaan. Ennen kuin tein tarkistuksia, olin yhteydessä Business Europeen, EAYhyn ja vastaaviin instituutioihin ja kaikki osapuolet ovat oikeastaan tyytyväisiä nykyjärjestelmään. Periaatteessa ajetaan takaa sitä, että voitaisiin selvittää, miten saataisiin paremmat linkit, yhteydet eurooppalaisiin päätöksentekijöihin. Tämä on mielestäni ihan oikeutettu toive ja samalla ihan loogista. Tämän asia, jota sekä neuvosto että komissio ovat painottaneet myös että tällainen kolmikantainen sosiaalinen huippukokous on periaatteessa suunniteltu niin, että voidaan antaa tietoa työmarkkinaosapuolten kannoista, viestiä siis tällaisia kantoja neuvoston suuntaan. Milainen ehdottanut muutamia tarkistuksia, jotka heijastelevat työmarkkinaosapuolten kommenttia haluaisimme myöskin viestiä siitä, että nyt on olemassa tarve vahvistaa uudelleen sitä ajatusta, että osapuolten, näiden sidosryhmien velvollisuus on edustaa jäsenjärjestöjensä kantoja ja viestiä tällaiset kannat eurooppalaisten päätösten tekijöiden suuntaan. Päätöksen sanamuodon pitäisi myöskin heijastella näitä näkemyksiä. Lisäksi on tarpeen painottaa sitä, että eri aloja edustavien järjestöjen tulisi mielellään luoda jonkinlainen yhteinen kanta, tavallaan kanta, joka ottaa huomioon kaikki eri alat, niin että tämäkään osapuolten kanta voisi tulla kuuluviin ja myös hyväksytyksi huippukokouksissa niin, että kaikki päätöksentekijät saavat hyvin tämän kannan tietonsa. Työmarkkinaosapuolet ovat tyytyväisiä komission ehdotukseen ja ajattelin, että nämä muutamat seikat nyt kannattaisi mainita vielä tarkistusten muodossa. Joten näin saataisiin ehkä tämä tarina päätökseen. Yhden seikan haluaisin vielä mainita aikataulusta, jota sihteeristö on ehdottanut. Toivomme, että voimme pitää aikataulusta kiinni. Maaliskuun huippukokous on suunniteltu viikolle, joka alkaa 10. maaliskuuta jos ei tule tarkistuksia tai tarkistuksia tulee ihan muutama vain. Mutta ei ole nyt ihan sataprosenttisen varmaa. Se saammeko työn päätökseen maaliskuun täysistuntoon niin, että tämä teksti saataisiin hyväksytyksi. Määräaika tarkistusten jättämiselle on helmikuun 28. päivä. Ja pitkälti riippuu siis siitä, kuinka paljon tarkistuksia tehdään se, voimmeko pysyä kiinni tuossa sihteellisten esittämässä aikataulussa. Siis se vaikuttaa, sopiiko kollegoille nämä nyt esillä olevat tarkistukset vai haluatko kollegat esittää omia tarkistuksia vielä voisivatkohan he jättää liian luovat ajatukset ainakin tällä kertaa ulkopuolelle tässä tilanne tällä hetkellä. En itse ainakaan oleta, että tähän liittyy paljon ongelmia. Kiitos. Merci. Euh, Kiitoksia. Rova. Thank you again, Madam President, and also welcome. Kiitos puheenjohtaja. Komission ehdotus on kovin tervetullut. Sosiaalinen vuoropuhelu on jotakin sellaista, mitä täytyy pitää yllä, erityisesti kun otetaan huomioon, kuinka paljon kasvu- ja työllisyyshaasteita meillä on. Kasvu ja työllisyys ja kolme kanta sopi, huippukokouksen temaattinen asettelu on juuri sitä, mitä tarvitaan, jotta tämänhetkinen talous- ja sosiaalikriisi saataisiin selätettyä. Kasvu ja työllisyys ovat niitä asioita, jotka saavat meidät kriisistä ulos vedettyä. Ja kun tiukat säästötoimet on suoritettu ja pantu täytäntöön viime vuosien aikana, niin on siirryttävä äh, uusiin toimiin. Talouskriisin jälkeen äh, eri toimialojen täytyy pystyä elpymään ja takaamaan, että työllisyyttä saadaan luotua ja sosiaalinen syrjäytyminen ehkäistyä ja myöskin äh, pätkätyötä vähennettyä. Euroopan unionin sosiaalista ulottuvuutta tarvitaan ja se vaatii kaikkien ö, sidosryhmien mukanaoloa. Kasvua ja työllisyyttä ei saada aikaiseksi ilman, että työmarkkinaosapuolia säännöllisesti kuullaan ja varmistetaan, että Euroopan korkeimman tason toimijat ovat Euroopan unionin toimijoiden kanssa yhteistyössä ottaen huomioon sekä työntekijöiden että työnantajien edut. Jos haluamme työllisyyttä, meidän täytyy ottaa tämä kuulemistoiminta vakavasti. Ja sen takia katson, että komission ehdotus jossa pidetään yllä sitä hyvää käytäntöä, että huippukokous järjestetään kahdesti vuodessa, jossa säädetään muistakin asioita, äh, asioista, äh, on Eurooppa 2020 strategian mukainen välimietintö tai kertomus tästä aiheesta, joka sisältää ehdotuksia, on kovin tervetullut myös ja odotan innolla tästä aiheesta käytävää jatkokeskustelua tästä aiheesta, joka on Euroopan politiikan teon sydämessä ja ytimessä. Kiitoksia. Ja Bakeria, onko vielä muita sitten komissio, jos haluatte. Mutta ensin Filip Tebaker. Very fast speaking on behalf of... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nyt Maakenin Hakenin puolesta, joka ei voi olla paikan päällä. Ja hän pyysi minua lyhyesti lukemaan olevan lausunnon. Komission ehdotus on hyvä. Siinä otetaan myönteiset kokemukset aikaisemmalta kolmelta puheenjohtajakaudelta huomioon, vaikkakaan oikeasti ei tätä mutta tämä ei osata tarvittavaa jo jatkuvuutta, kun otetaan huomioon tällainen kolmikantainen sosiaalihuippukokous, on tavannut käytännössä kaksikin kertaa vuodessa, vaikka juristista vaadittiin vain tapaamaan kerran vuodessa, mutta koska tämä on toiminut varsin hyvin, siksi on varsin kohtuullista järkevää jatkaa samalla, samaa tahtia kaksi kokousta vuodessa, joten esittelijä on tehnyt hyviä tarkistuksia, joita Marianin mielestä me voimme myös tukea. Kiitoksia. Je vais donner la parole. Puheenvuoron komissio Jean-Paul Tricard. Merci, Madame la Présidente. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan kiittää herra Oria ja parlamentin jäseniä, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Niin kuin herra Ori sanoi, Öri sanoi, tämä on tällainen tekninen tarkistusehdotus, jonka olemme tehneet, koska meidän pitää sopeuttaa kolmikantainen sosiaalihuippukokouksen rakennet, joka on olemassa vuodesta 2003 Lissabonin sopimukseen. Ja pitää ottaa huomioon neuvoston mahdolliset muutokset ja Eurooppa 2020 strategia, joka on koonnut vanhan Lissabonin strategian, joten ehdotuksen tarkoituksena on vain tällainen tekninen muutos. Edessä on aikatauluongelma, joka liittyy myös oikeusperustaan tässä ehdotuksessa ehdotus on tehty artiklan 352 pohjalta, jossa on kyseessä yksimielisyys neuvostossa ja parlamentin hyväksyminen. Käytimme 352 artiklaa hyväksemme, koska entinen oikeus pohja hävisi siinä vaiheessa, kun hyväksyttiin Lissabonin sopimus, joten me joudumme käyttämään oikeusperustaa, joka joillekin jäsenvaltioille tekee tästä prosess, hyväksymisprosessista hiukan, liian, hiukan pidemmän, koska joissakin jäsenvaltioissa on tä, pakko viedä asia parlamentin läpi, jotta voidaan hyväksyä päätös. Valmisteltaessa komission ehdotusta oltiin lähes yhteistyössä so- työmarkkinaosapuoliin sitä paitsi meidän ehdotuksemme perustuu olemassa olevaan käytäntöön, jota on ollut käytössä jo useitakin vuosia, ja me olemme epävirallisesti sopeuttaneet tätä kolmikantaista huippukokosta, jotta herra Van Rompäyllä voi olla se rooli, mikä hänellä pitää neuvoston puheenjohtajana olla, ja olemme pyrkineet myös varmistamaan, että tasapainosti tehtävä jaetaan eri toimielinten ja osallistujien kesken Tämä, tämä käytännönläheinen ratkaisu tai tässä ratkaisussa olemme valmiita ottamaan vastaan myös mahdollisia ehdotuksia parlamentista. Neuvoston ja parlamentin kanssahan olemme jo yrittäneet käsitellä asiaa. Nyt teknisesti emme väitä, että ratkaisemme kaikki mahdolliset hallinnointiongelmat, jos saattaa EU-ssa olla, vaan haluamme vain toimia niin, että tarkistamme tällaista teknistä tarkistamme teknisesti yhtä päätöstä, joka voitaisiin hyväksyä kohtuu ajassa. Ja tämä on myös puheenjohtajan valtio Kreikan tavoitteena. Heidän kanssaan olemme lähes yhteistyössä on tarkoitus hyväksyä tämä ja saada tällainen periaatteellinen poliittinen päätös EPSCO-neuvoston kokouksessa maaliskuussa. Ja tämän takia me teemme työtä pitäen katse kalenterissa. Tietysti otamme huomioon mahdolliset tarkistusetukset, joita teillä saattaa olla. Kiitos. Tällä välin parlamentin pitää sitten päättää mahdollisista tarkistuksista, joita haluaa tähän päätökseen tehdä ja parlamentti voi tietysti ihan suverenisesti tästä päättää. Haluaisin kiinnittää kollegojen huomioon tähän asiaan, jota nyt käsittelemme, koska kokouskokouksen jälkeen mietintö mietinnöltä Eurooppa-neuvoston Euroopan neuvoston jälkeen me vain toteamme, että sosiaalinen vuoropuhelu Euroopan tasolla on asia, joka tarvitsee parannusta. Ja tässä meille, sitten ihan vaalikauden lopussa, neljä vuotta sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan, meille ehdotetaan tällaista ehdotusta, jossa meillä vaan sanotaan, että tämä on pikkuinen tekninen homma, älkää olko huolissanne, te vaan lisäätte herravan rompaan sinne jonkun neuvoston puheenjohtajan tilaan, ja sitten tämä pitää hyväksyä nopeasti, ei enää ole kyse Lissabonin strategiasta, vain EU 2020 strategiasta. Jos meidät pannaan byrokratian niin ei tässä kai kannattanut odottaa neljä vuotta, tällainen ehdotus tulee, ja sitä paitsi tällainen ehdotus tehdään, tehdään ilman, että otetaan esille kysymystä, voiko tämä kenties jotenkin koskea Euroopan parlamenttia? Suoraan sanottuna tämä ei ole mitenkään kohtuullista. No ei tässä nyt mitään vallankuvausta tehdä tällaisen tekstin yhteydessä, kun on tällaiset aikataulun rajoitukset, vaan pitää äh, sopia asiasta neuvoston kanssa vaalikauden loppuun mennessä, mutta ei nyt tietysti ole mikään varjoesittelijä tässä asiassa, joten annan varjoesittelijöiden toimia vapaasti. Sillä pitäisikö esittää pieni kommentti parlamentista? Voihan tällaista kai pyytää. Sitten nähdään, mitä komissio sanoo suuressa viisaudessaan, kun se arvioi sosiaalista vuoropuhelaisen merkitystä. No ehkä EKP taas sanoo meille sanoo, että ei missään nimessä parlamentti ainakaan olla paikalla, koska tämä heikentää vaikka sosiaalisen vuoropuhelun laatua, jos näin kävisi. No, kuitenkin, ilman, että en halua polemisoida, mutta käsittelen se hiukan nyt poliittisesti, kun ajatellaan vaikka emun talouskysymyksen, ohja- mitä te- teknisiä kysymyksiä, niin ehdottaisin kyllä, että kun sovelletaan 21 artiklaa, joka uudessa muodossaan on tullut voimaan, että tässä samoin kuin on tämä hyväksymismenettely, jota käytetään nyt ensimmäistä kertaa herra Örin mietinnön yhteydessä, että voisimme tehdä niin kuin 21 artikla uudessa muodossaan toteaa, että voisimme samalla tehdä päätöslausumaehdotuksen, jotta voimme vaikuttaa tähän poliittiseen keskusteluun ja ottaa siihen elementtejä, joista Euroopan neuvosto tehdään päätelmiä neuvosto neuvoston kokouksen jälkeen. Ja tämä varsin tekninen ehdotus, joka meiltä tässä nyt tehtiin, siinä kyllä viitataan 28. kesäkuun Eurooppa-neuvoston kokoukseen, mitä tulee EMUn sosiaalisen ulottuvuuteen ja tiedonantoon lokakuuta, joka liittyy EMUn sosiaalisen ulottuvuuteen. Minun tietääkseni nämä kaksi tekstiä eivät ole mitenkään teknisiä tekstejä pelkästään ja toivon, että me voimme todellakin laatia tarvittavia tarkistuksia tähän ehdotukseen, jo, ja voisimme laatia päätöslausumaesityksiä, jotta voimme käsitellä vähän poliittisempiakin kysymyksiä toivoen, että saamme aikaan yhteisymmärryksen täällä parlamentissa asiasta. Nyt annan teille puheenvuoron esittelijä vielä keskustelun lopuksi. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én teljesen... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen ollut täysin avoimena tässä kuulemassa kaikkia näitä puheenvuoroja ja näitä ponnistuksia. Ja tämä todellakin on tekninen ehdotus, johon meiltä on pyydetty myöntymystä. Olen kuullut työmarkkinaosapuolia ja olin odottanut, että he suhtautuisivat asiaan paljon ongelmallisemmin, mutta he käytännössä sanoivat, että kyseessähän on se tilanne, että tässä vahvistetaan se käytäntö, jota vuosien aikana on kehitelty jo aikaisempien huippukokousten myötä. Joten tämä on sellainen huippukokous, jossa työmarkkinaosapuolet ovat päätoimijoita ja meidän pitäisi hyväksyä heidän kantansa. Ja onko nyt EP, Euroopan parlamentti sitten halukas käsittelemään tätä asiaa poliittisella tasolla? On osia, josta voidaan keskustella. Minusta ajatuksena ajatus kun on tullut esiin, niin tästä täytyy mielestäni keskustella kollegoiden kanssa. Periaatteessa minä en ole tätä vastaan, koska jos on olemassa tai jos on saatavissa hyötyä tästä siitä, että Euroopan parlamentti on mukana tässä poliittisessa keskustelussa, niin toki siihen on syytä lähteä mukaan. Mutta tätä täytyy vielä hieman harkita meidän omassa joukossamme. Se, mitä olen voinut hahmotella saamistani vastauksista, niin näkisin, että mitään erityisiä ongelmia ei ole nähtävissä. Eh, ehdottaisin sitä, että avataan tarkistusten jättöaika ja sitten koordinaatus otamme esille eh, sen, että haluammeko tässä yhteydessä artiklan 21 mukaisesti eh, sanonkin, kun sitä on muutettu, jos me haluamme osallistua asian ja laatia päätöslauselma ehdotuksen tarkistusten aikarajaa. Se tarkistuksen pelkästään englannin kielellä. Pyydän anteeksi niitä, jotka eivät osaa englantia. Tarkistus pitää jättää 28.1. kello 12 mennessä. Me tutkimme niitä 3. helmikuuta ylimääräisessä kokouksessamme ja tutkimme kompromissitarkistuksia mahdollisesti 12. helmikuuta sitten äänestetään seuraavana 13. päivä, jotta mahdollisesti tämä voidaan vielä täysistuntoon 10. ja 13. maaliskuuta. Siellä. Voilà, c'est ça, mais le conseil euh, du, du printemps, il y aura... Niin, tämä kolmikanta kokous pidetään sen jälkeen, asia on aivan järjestyksen sen suhteen. Tämä kohta on loppuun käsitelty sitten kohtaan ö, yhdeksään. Siinä tutkimme tarkistuksia, joita on tehty parlamentin neuvoston asetusehdotuksella. Muutetaan asetusta 781.999 ja aiheena yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevat toimintalinjat. Tässä on kyse lausuntoluonnoksesta, jonka välitämme liikennevaliokunnalle. Siellä esittelenä on Corin Wortman Kolk työsosan valiokunnassa Jutta Steinryk on esittelen. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Lausuntoni tarkoituksena oli huolehtia siitä, että teksti on todella niiden eduksi, että tämä koskee työntekijöitä, mutta myös työnantajia on voitava huomioida jo alusta asti. Ja kun aluskantaa uudistetaan, niin sosiaalinen ja ammatillinen tilanne vaatii parannusta työntekijöiden osalta. Ja kun on kyse pienennyksistä, on tarpeen antaa mahdollisuuksia muuhun kuin työttömyyteen, eli että tasavertaisesti kohdellaan toimijoita esimerkiksi varhaiseläkkeen osalta. Tekniset uudistukset, jotka liittyvät turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen, ovat sitovia tulevaisuudessa ja rahaston kautta on huolehdittava siitä, että miehistön jäseniä koulutetaan edelleen tämän suuntaisesti. Jotta voisi olla lisäkouluttautumismahdollisuus ja myöskin uudistusmahdollisuuksia. On tärkeää, että saadaan tietoa. Olen iloinen siitä, että tarkistuksissa, joita Elisabeth Schröter ja De Backer ovat tehneet, on myöskin tämä ajatus mukana. Tärkeä ennaltaehto sille, että rahaston varoja käytetään työntekijöiden ja yritysten eteen sisävesiliikenteessä, on se, että muodollisesti työmarkkinaosapuolet otetaan näiden varojen jakamiseen mukaan. Työmarkkinaosapuolet tuntevat ongelmat ja tilan kaikkein parhaiten ja näin yrityskin pääsee parhaiten mukaan. Tästä on etua myös yrittäjälle. Toivoisin, että ensi viikolla kokouksessa varjoesittelijöiden kanssa voimme vielä sopia tästä aiheesta. Pidän kaikkia esitettyjä tarkistuksia tervetulleina sekä tiedonannon osalta että Elisabeth Schröterin ilmastonsuojelukysymyksen eksplisiittistä mainitsemista. Minusta tuntuu, että näin yhdessä mahdollisesti voimme saada yhteisen tekstin aikaiseksi. Kiitos. C'est le jour du grand festival Philippe de Backer, donc je lui donne la parole. Todella herra de Backer on tänään tärkeässä roolissa. Annakin hänelle puheenvuoron jälleen. Philippe de Backer ja sitten Chava Öri. Thank you well, mevrouw de voorzitter. En ook eh, dank... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myöskin valmistelijalle jo tehdystä työstä. Kuten aikaisemmin sanoin täällä valiokunnassa, niin mielestäni komissio on tehnyt erityisen hyvän ehdotuksen. Mielestäni tätä rahastoa pitää voida käyttää, jotta voidaan tehdä vihreämmäksi tätä alaa. Varoja on voitava käyttää uudistamiseen, aluskannan uudistamiseen ja lisäksi on teknisesti voitava sopeuttaa melko vanhentunutta Alus kantaa, Kuitenkin minulla on muutama varauma edustaja Steinrykin tekstiin, kun tämä sama rahasto on nyt osittain myös sosiaalirahasto. Mielestäni se ei ole nyt se vaihtoehto, joka pitää hyväksyä. Tämä on jo hyvin rajallinen rahasto. Siinä on vain tietty määrä varoja. Ja hyvin tarkkaan tässä on kohdennettu vastaava aluskanna modernisoimiseen näitä varoja. Eli tarkistukset, joita esittelijä on tehnyt 2, 3 ja 6, en oikein voi lähteä tukemaan. Olen tehnyt kolme tarkistusta itsekin, osittain samantyyppisiä kuin muut, mutta sopeuttamisen kautta pyrin saamaan tekstiä takaisin vähän lähemmäksi komission tekstiä, niin että tätä vararahastoa todella käytettäisiin lähinnä vain aluskannan uudistamiseen. Myös edustaja Schröterin tarkistukset, jotka hiukan muuttavat komission ehdotusta, ovat mielestäni sellaisia, että niistä voidaan keskustella. Varmasti saamme hyvän lopputuloksen yhteistyön kautta varjoesittelijöiden kesken joka tapauksessa saamme varmasti aikaan kompromissin, joka on hyväksyttävä ja vaikuttaa käytännössä siihen, että aluskanta uudistuu, modernisoituu. Ja voimme varmasti tehdä yhteistyötä tällä tärkeällä sisävesiliikenteen alalla. Kiitos. Monsieur Uri. David Kaza Puheenjohtaja EPP puolesta David David Kassa on varjoesittelijä, mutta hän joutui toiseen kokoukseen, siksi hän ei voinut tulla tänne. Ihan lyhyesti vain. Hän on tyytyväinen komission pyrkimykseen laajentaa artiklan 8 sovellusalaa ja hän myös korostaa sitä seikkaa, että johtuen kriisistä ja vähäisistä voimavaroista. Sisävesiliikennesektori on joutunut läpikäymään varsin vaikeita aikoja, joten hän suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen ja tukee sitä. Kuitenkin on joitakin varauksia, jotka esitämme saattavat hidastaa prosessia, joko voi äh, kyse siitä, voidaanko välittää riittävästi resursseja sektorille, ja hän tulee tekemään tarkistuksia tästä asiasta. Siis hän ei tue kaikkia tarkistuksia mutta EPP ei ole keskustellut tästä asiasta vielä yksityiskohtaisesti. Tässä vasta David Kasa on tätä alustavasti käsitellyt ja välitänyt hänen tämän alustavan kantansa teille. Um, paf, paf, paf. Euh, Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Sitten komissio, onko teillä jotakin puhehaluja. Olkaa hyvä. Herra Dimitrios Teologites. No, teidän maatanne ehkä merenkulku koskee enemmän kuin sisäisen liikenne, mutta kuitenkin, olkaa hyvä. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tehän tiedätte, että ainoa sisävesi liikennemuoto, jonka minä Kreikasta muistan, on Aheronjoella, mikä Let us not go into that now. Aadeksen kulkeva eh, lautta, mutta se on hiukan eri asia. Komissio on todella tyytyväinen tästä nopeasta reaktiosta ja vastauksesta parlamentista ehdotuksemme. Tämä ei mene kovinkaan pitkälle. Siinä pyritään helpottamaan vararahaston käyttöä. Vararahasto luotiin sektorilla. Mukana oli pieniä ja pienempiä alusten omistajia ja yrittäjiä silloin, kun meidän piti vähentää aluskapasiteettia. Ja tästä syystä me toivoimme, että sitä voitaisiin nyt käyttää. Kymmenen vuotta säkin kun tämä rahasto on luotosta ollut varsin vaikea käyttää aikaisemmin tästä syystä mitä me nyt yritämme, on juuri helpottaa rahaston käyttöä syistä, jotka Esterkin otti esille siis kriisin aikoina. Tämä on tarpeen. Ja edelleen on tapahtunut joitakin muutoksia, mitä tulee ilmastonsuojeluun, päästöihin ja teknisiin innovaatioihin, joten nämä ovat olleet päätavoitteita komission ehdotuksessa. Me tiedämme, että suurin osa tarkistuksista kulkee tähän suuntaan ja olemme tyytyväisiä tästä. Kuitenkin meillä on hiukan epäilyksiä sen suhteen, että tässä tavallaan yritetään muuttaa tämä sosiaaliseksi rahastoksi. Meidän mielestämme näin ei tässä ole. Ei sitä ole luotu tätä tarkoitusta varten. Sosiaalirahasto on tietysti varsin myönteinen asia ja tervetullutta sinällään, mutta siinä tarvitaan erilainen järjestely tai rakenne, ja tämä kyseinen väline ei ole sellainen siihen ala itse on maksanut maksuja ja me pyrimme varmistamaan, että varoja myös sektori käyttää sen mukaisesti, mihin he tarvitsevat rahaa ja me vain avaamme tämän mahdollisuuden heille. Joten pitäkää tämä mielessä pyydän. Ja ei nyt pidä kulkea sellaiseen suuntaan, joka ei helpotakaan, vaan pikemminkin estää rahaston käyttöä. Tässä on ainoa kommentti, joka minulla asiasta on. Ja Kuten sanoin, haluan vielä kiittää parlamenttia, koska meillä on toiveita sen suhteen, että Kreikan puheenjohtajan kautta tämä ehdotus menee läpi ensimmäisessä käsittelyssä, käsittelyssä vielä tällä vaalikaudella ja näin hyödyttää sisävesisektoria, sisävesiliikennesektoria. Kiitoksia. Ei muita esittele. Also, um in Erinnerung zu rufen, die ein... No, jotta muistuttaisin tämän rahaston rahaston perustamisen ajatuksena oli, että se on myös sosiaalirahasto, mutta eri puiteolojen takia sitä ei ole käytetty. Me olemme työllisyysvaliokunta täällä ja meidän on tarkoitus katsoa näitä puitteita ja huolehtia siitä, että rahastoa tulevaisuudessa voidaan käyttää. Ja jos muilla aloilla Puhutaan rakenneuudistuksista, uudistamisesta ja siitä, että vähennetään aluskantaa, pienentää sitä, niin työllisyysvaliokuntana meidän pitää kyllä pohtia kyseisten työntekijöiden asemaa. Pätevyyttä tarvitaan, mutta kun on kyse aluskannan pienentämisestä, kyse on myöskin siirtymisestä eläkkeelle eläkkeelle, varhaiseläkkeelle ehkä, ehkä myös neuvonta, uudelleen koulutus, kyllä kuuluvat kuitenkin tässä toimivaltaan. Ja on kyllä mielenkiintoista, että ympäristövaliokunta, te mainitsitte tämän keskeisenä, on luopunut esittämästä lausuntoa tähän asetukseen liittyen, koska sielläkin nähdään juuri, että sosiaaliset puitteet ovat tässä tärkeitä työntekijöiden osalta, jotta nämä tavoitteet, tekninen uudistaminen ja niin edelleen, saavat lisätukea. Näin pitäisi ottaa huomioon, mikä ajatus alun perin oli, ja työllisyysvaliokuntana meidän tehtävänä on kyllä katsoa tällaisia komission ehdotuksia ottaen huomioon työntekijöiden asema ja mitä vaikutuksia työntekijöiden elämään on. Ja sopeuttaa ehdotuksia näin. Ja tässä on todella kyse minimisopeutuksista. Ja ne, jotka aluksi halusivat perustaa tämän rahaston, ovat selkeästi sanoneet, että sitä on ajateltu myös sosiaalirahastoksi. Kiitos. Merci. Uh, sur cette base, uh... Kiitoksia tältä pohjalta. Tutkimme sitten kompromissitarkistuksia todennäköisesti 12. helmikuuta ja sitten työllisyyden valiokunnassa äänestetään seuraavana päivänä ja liikennevaliokunnassa äänestetään 20. helmikuuta artiklansa 90 pohjalta. Nyt tämä kohta on loppuun käsitelty ja sitten tullaan kohtaan 10. Tässä on kyse asetusehdotuksesta, jota käsitellään Ekon valiokunnassa aiheena makrotalouden epätasapainoa koskien koskevaan menettelyyn tarvittavat tilastot. Minä olen tässä lausunnon laatijana ja esittelen nämä 18 tarkistusta, joita on tehty. Minä olen jo esitellyt teille kahdeksan tarkistusta, jos on esittänyt, mitä tulee Moraaliksen yhdeksän tarkistukseen se, joka on meitä kymmenkään. mielestäni niin se rikastuttaa tekstiä hyvällä tavalla. Sitten 11 herra Öriltä perkään, että siinä muutetaan koko tekstin luonnetta, koska tässä täytyy muuttaa erilaisia tarvittavalla tavalla ja muuttaa, muuttaa tätä sosiaaliseksi kysymykseksi. Ja minusta tämä ei enää ole sama aihe. Haluaisin selvennyksiä tarkistuksesta 12 samalta esittelijältä, koska pelkään, että se vähentää tavallaan komission ehdotuksen tasoa ja pyrkimystä, ja mielestäni sen ei pitäisi olla meillä tavoitteena. Minulla ei ole mitään ongelmia kohdan, tarkoitus 13 kohdalla, jolla pyritään vahvistamaan näiden tilastojen vaikutusta taloudellispolitiikan ohjauksessa. Tarkistus 18 pyrkii siihen, että pitäisikö jäsenvaltioiden ei välittää, vaan tiedottaa olennaiset tiedot eteenpäin Eikö tämä tavallaan heikennä jäsenvaltioiden sitoumista, sitoutumista mistä Se ei ole välttämättä toivottavasti 15, siinä ei ole mitään ongelmaa. Ja samoin mielestäni tarkistus 16 herra Kutsmanilta sekin pitäisi hyväksyä. Sitä vastoin, mitä tulee 17 tarkistukseen, mielestäni tässä pitäisi valita herra Groismanin 17 ja herra Örin 18 tarkistuksen väliltä. Herra Öri on tässä täsmällisempi, koska hän sanoo, että tarvittavan tiedon välittäminen asia, asiasta vastaavalle valiokunnalle, eikä koko parlamentille, mutta nyt kun on keskusteltu tarkistusten tekijöiden kanssa, niin jompikumpi heistä voi vetää tämän tarkistuksensa, oma tarkistuksensa pois. Sitten mitä tulee 19 tarkistukseen, herra Kreutzmann haluaa antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden selittää tilannetta meistä. Tämä on liian runsas kädessä, kun ajatellaan tavoitteita, johon tässä pyritään. Sitten tarkistus 20 on ihan samansuuntainen, samoin 21 joten en puola niitä. Sitä vastoin tarkistus 22 Chaba Öriltä. siinä ei ole mitään ongelmaa. Haluaisin, että hän selittää vielä enemmän tarkistusta tarkistustaan 23, jotta ollaan ihan varmoja siitä, että se täyttää tavoitteet, joihin pyritään. Sitten 24 tarko, tarkistus pyrkii olemaan unoskätisempi suhteessa jäsenvaltioihin ja vähentämään äh, sakkojen määrää. En puola sitä. Sitä, vasta, sitä vastoin 25 herra Kloismanilta. Siinä on mukana ajatus, jota jo käsittelemme aikaisemmin, jossa pyritään siihen, että tässä varoja käytetään, tulot käytetään kohdentun työllisyyden ja koulutuksen edistämisen. Tämä on erittäin hyvä teksti ja meidän pitäisi sitä tukea. Sitten Rova Konesen mietin, tarkistus pyrkii täsmentämään, mistä kansallista viranomaista on kyse, jotka voidaan ottaa mukaan toimintaan tämän asetuksen yhteydessä. Ja tätä minä myös puollan. Tässä nyt käytiin läpi sitten kahdessa tarkistusta, joita olemme saaneet. Aloitetaan keskustelu ja puheenvuoron saa Rava Öri ensin. Köszönöm a szót, elnök asszony, én nekem alapvetően nincsenek probléma. Kiitoksia. Niin, tässä mietinnössä hän puheenjohtaja, joka on samalla esittelijä, on pyrkinyt ottaa tarkistuksissa huomioon esitetyt huomautukset. Mitä tulee kappaleeseen 23, niin yritän tässä nyt tehdä muutaman pienen lisäyksen siihen. Tässä numeroidaan ne tapaukset, joissa, tai luetellaan ne tapaukset, joissa komissio voi suorittaa tutkimuksia, mutta tämän täytyisi tapahtua kuitenkin olemassa olevien sääntöjen puitteissa. Jos epäilyttäviä tapauksia on, niin komission ei pitäisi antaa valtuutusta, tai, sen, tai silloin ei pitäisi antaa valtuutusta komissiolle ö, suorittaa tutkimuksia ilman mitään rajoituksia. Puhutte kohdasta 23 mutta artiklaa 23 tässä asetusluonnoksessa ei ole, joten puuttuko ehkä tarkistuksesta 23? L'amendement 23. Euh, l'amendement, okay. donc euh, Niin hyvä, koska tämä oli kohta 23, josta kuulin tulkattavan. De parler sur l'amendement 23. Tarkistus 23, se on kyseessä. Euh, sur l'amendement 23, j'ai pas de problème. 23, sen voin hyväksyä, jos vaihdetaan Komissio voi tehdä kaikki tarvittavat tutkimukset ja komissio voi toteuttaa kaikki tarvittavat tutkimukset. Voisin vain tarkistaa, kuinka tärkeää tämä teille on, koska tämä hiukan vähentää komission mahdollisuuksia tässä kysymyksessä. Haluan vähentää mitenkään sen kapasiteettia toimia, vaan päättää vain asemuksella tavalla komission toimivaltuudesta tässä asiassa. Sitten tarkistus 11. Halusin täsmentää, että tässä tarkoituksena minun mielestäni tämä on vain tällainen täsmennys aika tekninen sellainen. En usko, että se ajatus tässä e, muuttuu. Ei mikään iso kysymys. Siis, ja voin kyllä taipua tässä, jos on tarvittavaa tarpeen. No alapvetően nekem nincs ö, e, ö, e, ö, problémám magával a szöveggel, lehet, hogy inkább... Siis Kuten sanoin, minulla ei erityisongelma tämän tekstin kanssa ole. vähän enemmän tällaisia tyylikysymyksiä oikeastaan, jotka oikeuttivat jotkut tarkistukset. Rapuhe, olkaa hyvä. Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kollega Jürgen Kreutzmannin nimissä antaisin lyhyen katsauksen siihen, minkä tyyppisiä tarkistuksia hän että miten hän halusi kommentoida tarkistuksia. Ensin hän halusi sydämellisesti kiittää yhteistyöstä ja komissiota hyvästä ehdotuksesta. Hän toivoo, että saadaan nopea sopu neuvoston kanssa, kun täsmälliset kattavat tilastot ovat todella tärkeitä, näin Jürgen Kreutzmann painottaa. Tällä hetkellä joudumme kärsimään pitkäaikaista vaikutuksista, jos lukuja on tehtailtu. Hän haluaa todeta, että ei ainoastaan Kreikka, vaan myös muut jäsenvaltiot, kuten Saksa aikaisemmin, ovat tässä näpelöineet tilastojen kanssa. Vuonna 2005 tehtiin ehdotuksia, jotta voitaisiin huolehtia sitä, että asiantuntijat voivat tutustua tilintarkastustietoihin. Komissio vastusti silloin tätä ajatusta nyt on ajateltu, että on mahdollista tehdä tarkastuksia ainoastaan vajetilanteissa. Nyt suunniteltu laajennus on hyvin tervetullut, ottaen huomioon, miten tärkeitä makrotalouden epätasapainokysymykset ovat. Meillähän lopulta on nyt yhteinen valuutta, joka vaatii tiettyä konvergenssia ja talouspoliittisten uudistusten ehdotusten tekeminen on mahdollista ainoastaan, jos on täsmälliset korrektit ja kattavat luvut päätösten takana. Sitten tulostaulukosta muutama sana. Me vastustamme sitä, että ylikuormitetaan sosiaalisten tekijöiden kanssa. Tuloerot ovat tärkeä asia, mutta ei kuitenkaan tärkeä indikaattori, kun puhutaan makrotalouden vakaudesta. Joka tapauksessa analysoidaan hyvin tarkkaan tilannetta, jos paljon epätasapainoa on. Voitaisiin ajatella, että tuettaisiin tällaista vapaaehtoista lisätulostaulukkoa. Sitten artiklasta 9.5, jossa komissio haluaa mahdollistaa tuomioistuimen päättämistä sakoista – että voidaan muuttaa sakkorangaistuksen summaa. Herra Kreutzmann haluaisi tähän lisää valaistusta. Kreutzmann haluaisi tukea sitä, että sakot voivat olla mahdollisia kaikille EU-jäsenvaltioille ja niiden pitäisi voida mennä EU-budjettiin. Hän ei näe, miksi kohdeltaisiin eri tavoin euromaita ja euroalueen ulkopuolisia maita. Kiitos. Euh, Muita puheenvuoropyyntöjä? No ei. Sitten komissiosta Alice Capessa puheenvuoron ikävä kyllä olemme nyt jo myöhässä, joten pyydän puhumaan lyhyesti ja ehkä vastaatte täsmällisiin kysymyksiin, joita on tehty. Uh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Tämä asetus takaa nimenomaan äh, tilastoiden äh, laadun, joita käytetään makrotalouden epätasapainoa koskevassa menettelyssä. Ja asetuksen sisältö ei näistä tarkistuksista muutu, vaan tietyt asiat vahvistuvat, esimerkiksi laadunvarmennus. Meillä on hyvin vähän kommentteja vain joihinkin tarkistuksiin, jotka eivät ole niinkään substanssikysymyksiä, vaan sanamuotoon liittyviä, liittyviä kysymyksiä. Tässä nyt mielessäni on erityisesti tarkistus 14, jossa tarkistuksessa yritetään korvata komissiolle tiedon siirto, termi transmit, termillä äh, komissiolle äh, toimittaminen tai kommunikoiminen, communication. Eli ei tässä nyt kommunikoida, vaan nimenomaan siirretään. Tämä on pienen pieni asia vain, mutta kuitenkin. No sitten sanktioista, seuraamuksista. Me olemme sisällyttäneet tietyn harkinnan jälkeen asetusehdotukseen mahdollisuuden sanktioida jäsenvaltioita, sellaisia jäsenvaltioita, jotka ovat tarkoituksellisesti tai huolimattomuuttaan, vakavaa huolimattomuuttaan muuttaneet tai näpelöineet tietoja. Ja tämä on aikaisempaan kokemukseen perustuva ehdotus ja tämän pitäisi toimia siten, että asetuksessa oleva pelotevaikutus pitäisi olla sellainen, että se mahdollisesti on käytettävissä myöskin käytännössä, mutta tähän liittyy vahva kysymysmerkki kuitenkin. Minun mielestäni kuitenkin tämä on yhdenmukainen muiden asetusten kanssa muilla toimialoilla ja joka tapauksessa sen ei pitäisi olla korkeampi kuin 0,05 prosenttia kyseisen jäsenvaltion BKTstä sen sanktion. Ja sitten tietenkin haluaisimme määritellä jotenkin tarkemmin nuo säännöt, joiden nojalla nämä sakkomaksut määritellään ja kuinka niiden suuruus määritellään, koska uskomme, että tässä on erilaisia tasoja kuitenkin olemassa, kuinka, kuinka vakavaa esimerkiksi huolimattomuus on ollut. Ja tässä pitäisi tässä tekstissä kyllä ihan yksityiskohtaisesti määritellä ne kriteerit, joilla, joilla, joilla nämä sakot lasketaan. Ja tämä varmaankin riittää. Tähän kysymykseen, miksi tarvitaan erityinen euroalueasetus? In fact, uh... Niin, itse asiassa tämä oli hieman siitä syystä, että meidän asetuksemmehan koskee kaikkia EUn jäsenvaltioita ja me emme nyt ajatelleet määrittää euroalueen maille erillisiä sakkoja. Tätä artiklaa pitäisi soveltaa siis kaikkiin EU-maihin ja itse asiassa tämä liittyy ehdotettuun tarkistukseen numero viisi joka on tullut siis tältä valiokunnalta. Ja siitä emme ymmärtäneet ihan yksin, miksi, miksi sakkotulot pitäisi käyttää vain euroalueen maiden hyväksi. Me emme haluaisi siis tehdä eroa euroalueen maiden ja muiden maiden välillä, koska me uskomme, että euroalueen ulkopuolisten maiden ongelmat voivat vaikuttaa kaikkiin EUn valtioihin, jäsenvaltioihin, joten haluaisimme rajoittaa tämän asetuksen soveltamisalan ja kaikkien artikloiden soveltamisalan euroalueen maihin. Euh, Kiitoksia tästä selityksestä. Otamme, otamme tämän huomioon huolella, kun teemme mahdollisia tarkist, kompromissitarkistuksia mukaan lukien sellaisen kautta voidaan ottaa mukaan joitakin omia kantoja, niin ja miten ne voidaan liittää tar- muihin tarkistuksiin tästä viimeistä kohdasta, joka tuli esille. Tarkistun tekijöiden kanssa voimme varmasti tutustua sitten niihin tarkistuksiin, jotka pitää ottaa tai olla ottamatta mukaan tähän lopputekstiin muistan tässä komission kannan ja haluamme tietysti vaikuttaa siihen, että vahvistamme makrotalouden Menettelyä. Me tutkimme näitä tarkistuksia, kompromisseja 3. helmikuuta kokouksessamme, Strasbourgin ylimääräisessä kokouksessa me äänestämme samassa koko, saman kokouksen yhteydessä sitten Ekonissa äänestetään 12. helmikuuta ja se tulee täysistuntoon huhtikuussa olemme edelleen jäljellä, jäljessä aikataulustamme, mutta toivotan tervetulleeksi tässä vaiheessa eri virastojen puheen, jotta tänään heille lyhyesti puheenvuoron, tai enää tässä puh- lyhyen puheenvuoron vielä neuvoston edustajalle, jotta hän voi kertoa ensimmäistä trilogista aiheena työntekijöiden lähettäminen, mutta puheenjohtaja te varmasti ymmärsitte, että teidän pitää puhua erittäin lyhyesti tässä ensimmäisessä keskustelussa. Kiitän ymmärryksestä. Mam pytanie maksymalnie telegraficznym, czy tylko telegraficznym? Kiitos. Minulla on ihan lyhyt kysymys. Kuinka paljon puheaikaa minulla on? Okei, okay, spróbuję w razie czego pani przewodnicząca mi przerwie i wtedy skrócę. Selvä. Voitte keskeyttää jos pidätte puheenvuoroni niin liian pitkänä. Ensimmäinen kolmikanta käytiin Strasbourgissa tammikuussa, joka liittyy siis lähetettyihin työntekijöihin. Kuitenkaan valtiolla ei ole neuvottelumandaattia vielä, joten kaikki on ihan suuntaa antavaa vasta. Artiklat 1, 2, määritelmät 4, instituutioiden rooli ja artikla 5, joka liittyy tiedon saantiin, olivat esillä. Neuvottelut kahden ensimmäisen artiklan osalta menivät ihan helposti. Meillä oli hyvin rakentava lähestymistapa ja tulokseen päästiin 95 prosenttisesti, mutta koska aika oli rajallista, emme onnistuneet keskustelemaan viimeisestä artiklan 5 alakohdasta. Soveltamisala artikla 1. Tässä on kompromissiteksti, joka perustuu neuvoston ja parlamentin tarkistuksiin soveltamisala ei muuttunut ja pidetään kiinni niistä määräyksistä, joiden mukaan otetaan huomioon vuoden 1996 perusteksti oikeusvarmuuden takia poistettiin viittaus kansainväliseen lainsäädäntöön, mutta direktiivi kuitenkin sallii sen, että jäsenvaltiot kunnioittavat niitä määräyksiä, jotka ovat peräisin kansainvälisistä sopimuksista, jotka on ratifioitu näissä jäsenvaltioissa. Artikla 2 määritelmät. Ensimmäinen konsensus saatiin siitä, miten määritellään tässä toimivaltainen viranomainen neuvoston mukaan työmarkkinaosapuolet voivat olla tällaisia tahoja ja lisäksi tuo viranomaiset, pyynnöstävät viranomaiset kysymys selvitettiin myös. Tämä liittyy liittyy myös rajat ylittäviin toimiin näiden viranomaisten ja yhteishenkilöiden asemaan. Tässä tehtiin tarkas, tai sopu, jossa otettiin huomioon neuvoston ja parlamentin tarkistukset ja alkuperäinen komission ehdotus tuli näin vähän laajemmaksi niin, että puhutaan myöskin tietosuojasta. Tässä yhteydessä sanottiin myös, että yhteyshenkilöt hoitavat myöskin tiedon siirtämisen työllistämisoloista tietyissä jäsenvaltioissa. Neuvostolla on paljon hallinnollista taakkaa, eikä haluttu antaa näille ihmisille vielä valvontatehtäviä. Sitten artikla 5, tiedon saanti. Tässä onnistuimme saman kompromissitekstin. Ensimmäinen osa artiklaa 5. Siinä neuvosto tuki meidän ehdotustamme – että julkaistaisiin työehdot yhdellä kansallisella nettisivulla. Mitä kielikysymykseen tulee, olemme myös lähellä niitä määräyksiä, jotka liittyvät työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen. Tietoa olisi oltava saatavana vastaanottavan maan kielellä, samoin kuin sillä kielellä, joka on työntekijän äidinkieli. Puhuttiin siitä, että julkaistaisiin tietoa myöskin siitä, miten rekisteröidään eri vaatimukset ja myöskin työmarkkinaosapuolten velvoite julkaista tietoa tuli esiin, mitä tulee palkkaisehtoihin, josta puhuvat työmarkkinaosapuolet. Tekstissä sanottiin, että jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että työmarkkinoosapuolten esittämät tiedot palkkausehdoista on saatava julkisesti tiedolle ja sosiaali- tai työmarkkinaosapuolet on otettava tähän työhön mukaan. Seuraava kokous 23. päivä tammikuuta. Ja meidän tulisi keskustella silloin myös muista asioista. 23 tammikuuta siis. jo seuraava trilogia. Haluatko joku täsmentäviä selityksiä? Ei, hyvä. Kiitoksia ymmärryksestänne. Kiitän kaikkia. Ja esittelijä voi sitten seuraavassa kokouksessamme ottaa huomisen trilogin huomioon. Nyt tämä kohta on loppuun käyty ja kiitän kovasti virastojen pääjohtajat ovat täällä kiltisti kärsivästi odottaneet, mutta nyt on tullut hetki esitellä tämä työohjelma vuodelle 2014. Hyvää uutta vuotta tästä valiokunnasta teille kaikille ja olen iloinen tästä tilaisuudesta keskustella teidän kanssanne voimme käsitellä näitä asioita, joita komissio on välittänyt. Aloitamme Rova Kristaan. Hän tulee työterveellisyys- ja suojeluvirastosta osa nimisestä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minäkin toivotan kaikille menestyksekästä vuotta. Terveyttä tämän on tärkeä vuosi Euroopalle. Näiden asiakirjojen lisäksi haluaisin vähän painottaa joitakin prioriteettialojamme. Ensinnäkin ajattelisin tuota riskiarviointijärjestelmää, OIRA-välinettä. Tämä on tällainen yleinen väline, mikro- ja pk-yrityksille. Se on meillä kehitelty ja nyt olemme menestyksekkäästi saaneet muita jäsenvaltioja ja alakohtaisesti ajamaan tätä. Jo 12 OIRA-välinettä on saatu jo nettiin, eli 12 riskin arviointivälinettä on saatu niin, että mikroyritykset saavat sinne pääsyn ilman mitään kustannuksia yrityksen osalta. Eli tämä on todella sopeututtu nyt mikroyritysten tarpeisiin. Kuten tiedätte, viraston puolelta on toivottu sitä, että kaikkia välineitä kehitellään niin, että työmarkkinaosapuolet ovat kehittelyssä mukana. Ensi vuodelle odotellaan vielä 60 riskinarviointivälinen kehittelyä eri maissa ja eri aloilla. Ja sitten yksi lippu laivahankkeista, terveellinen työpaikkakampanja, tämä on kampanja, jolla lisätään tietoisuutta 2012-2013. Yhteistyö riskien ennaltaehkäisyn osalta oli meillä iskulauseena – ja voin hyvin myönteisesti raportoida tästä hankkeesta kahden vuoden kampanja kasvaa kasvamistaan ja nyt olemme sellaisessa tilanteessa, että 87 virallista kampanjakumppania on saatu mukaan tähän hankkeeseen. Ja vuonna 2014 ja 2015 tehdään seurantana toinen kahden vuoden mittainen kampanja Tämä on sellainen aihe, joka varmasti kiinnostaa kaikissa jäsenvaltioissa, yrityksissä, iskulause, terveellinen työpaikka ja stressin hallinta. Me katsomme tällaisia stressiin liittyviä riskitekijöitä ja palaute kaikilta kumppaneilta jäsenvaltioista on jo myönteistä ja nyt odotetaan innolla, että päästään lisäämään tietoisuutta siitä, että stressi on tärkeä tekijä yritysmaailmassa – Jälleen tuemme jäsenvaltioita eurooppalaisen pakettimme kautta, jonka kautta tuemme tällaisten tapahtumien järjestämistä jäsenvaltioissa. Vuonna 2014 ja 2016 työstetään siis näitä psykososiaalisia riskejä. Ja sitten haluaisin palata pilottihankkeeseen, joka on aloitettu joka liittyy työturvallisuuteen ikääntyvien työntekijöiden osalta. Kiitokset puheenjohtaja Beres siitä, että saimme mahdollisuuden järjestää puolen päivän kukkuuksen joulukuussa ja esitellä täällä Euroopan parlamentissa ensimmäiset löydökset ja puhua myöskin niistä haasteista, joita kohtaamme vuoteen 2015 mennessä, koska tavoitteena on se, että voimme antaa suosituksia työstä, jota tehdään parin vuoden aikana, suosituksia siitä, miten hallinnoidaan ikääntyvää työvoimaa, missä on tarpeita, missä on puutteita, totta kai jäsenvaltion tasolla alakohtaisesti ja yrityskohtaisesti. Lisäksi kertoisin, että meillä on kertomus, jotka liittyy uusiin trendeihin työturvallisuuden osalta, erityisesti naisten osalta. Tämä on tärkeä julkaisu, jota on työstetty puolentoista vuoden ajan jo. Ja siitä saadaan totta kai täsmällistä tietoa – joka liittyy erityisesti naisten terveyteen, siihen miten työ vaikuttaa naisten terveyteen. Totta kai tämä on linkitetty yleisesti siihen, mitä terveysvaikutuksia voi olla myös miehiin kohdistuvia. Ja sitten kaiken kaikkiaan hallinnointi, strateginen suunnittelu virastossamme, monivuotinen strateginen ohjelma 2014-2020, hyväksyttiin hallintoneuvoston toimesta vuoden loppuun mennessä. Tätä monivuotista strategiaohjelmaa on kehitelty parin vuoden ajan. Sitä ei lopulta keskusteltu niinkään paljon. Ja me työstämme viittä alaa. Uudet syntyvät riskit, faktat, luvut ja välineet, tietoisuuden lisääntyminen ja verkostoituminen tiedonhallinnan osalta – Tietenkin kaikilta osin käytetään meidän verkostumisvälineitä ja pyritään edistämään viestin viemistä, että kaikki ymmärtäisivät, kuinka tärkeää on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta. Ja sitten pari seikkaa, jotka liittyvät enemmän tiekartan täytäntöönpanoon. Haluaisin sanoa, että 20. joulukuuta 2013 on hyväksytty Espanjan ja viraston välinen sopimusluonnos. Minun on tarkoitus mennä Madridiin ensi viikkoina. Tämä on varmasti tärkeää, jotta voidaan huolehtia viraston sääntelypuitteiden vakaudesta. Ja sitten lopulta tiekarttaan liittyvä ja viraston budjetin hallinnointiin liittyvä kysymys. Me olemme siirtyneet uuteen rakennukseen Bilbaossa. Ja meillä oli kaksi kriteeriä, kun lähdettiin tähän hankkeeseen. Halusimme säästää varoja toisaalta parantaa työoloja. Saimme hyvän tarjouksen. Ajat eivät ole tietenkään markkinoiden kannalta kaikkein parhaat tällä hetkellä, joten nyt säästämme 40 prosenttia vuokramenoista ja saadaan paljon enemmän tiloja työntekijöillemme ja saadaan mahdollisuus järjestää kokouksia sidosryhmien kanssa tässä omassa rakennuksessamme ja tämä jälleen otsakkeesta kolme säästää meidän varojamme. Tässä minun raporttini, kiitos oikein paljon. Kiitoksia myös hyvästä ajoituksesta. Todella täydellinen suoritus, koska te noudatitte täysin aikaa, jonka saitte seitsemän minuuttia sitten. Ensimmäistä kertaa puheenvuoron saa Joakim äh, James Kaleja hän edustaa CDFobia Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskusta. Teitä on tavallaan odotettu aika pitkäänkin ja nyt olemmekin tyytyväisiä, että olette tullut tänne paikalle mm, keskuksen johtajana. Sitten puheenvuoron 7 minuuttia. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin toivottaa teille onnellista 2014 vuotta teille ja teille kaikille jäsenille myös. Olen 97. päivää Sedekopissa, joten ensimmäi... tällä viikolla sitten 100 päivää tulee täyteen. No, tämä on aina haaste tietenkin. Tessalonikissa on hyvin eh, sykkivä eurooppalainen virasto, joka on yhä tärkeämpi tehtävässään korkean työ, työttömyystason ja erityisesti nuorisotyöttömyystason selättämiseksi. Ja siihen lääkkeenä on todellinen ammatillinen koulutus. Ja Sedefopin työn täytyy keskittyä tukemaan ammatillisen koulutusjärjestelmän uudistukseen ja kansalaisten voimauttamiseen ja parempaan taito tarpeeseen, tarpeen ymmärtämiseen työmarkkinoilla. Viime vuonna ulkoiset arvioijat Euroopan komissiosta totesivat CDFOPin työstä vuodelta 2007-2012 vahvistivat ensimmäiset positiiviset vaikutelmani tästä virastosta, koska siinä todettiin, että se oli onnistunut oikein hyvin sen tehtävänsä toteuttamisessa ja tavoitteidensa toteuttamisessa. Ja vaikutukset näkyivät erityisesti avoimessa koordinointimetodissa, jolla CDFOPin politiikkaa harjoitettiin. Ja sillä oli tärkeä, CDFOPilla oli tärkeätä, tärkeä rooli myös ammatillisen koulutuksen sidosryhmien välisessä yhteistyössä. Eli se veti yhteen kansainväliset Euroopan tason ja kansallisen tason toimijat. Työ oli, tehty työ oli korkeatasoista ja kustannustehokasta, komissio totesi, ja minun tehtävänäni niin on nyt sitten pitää tämä korkeataso yllä. Ja varmistaa myös, että CDFOP jatkossakin antaa vastauksia poliisitekan tekijöille, jotka ovat huolissaan työttömyydestä. Ne, jotka lähtevät ammatillisesta koulutuksesta pois ennen aikojaan ja joilla ei ole taitoa ja pätevyyttä tämän päivän ja huomisen tarpeisiin. Ja ne henkilöt, joilla on vielä tunnistamattomia taitoja, tarvitsevat tukeamme, jotta bisnekset voisivat tarjota myöskin oppimismahdollisuuksia näille. Tarvitsemme myöskin äh, ennakkosuunnittelua, ennakointia, ennusteita ja yhteistyötä työmarkkinaosapuolten välillä. Eli meidän on oltava proaktiivisia. Uskon, että Cedefop on etuoikeutetussa asemassa toimijakseen juuri näin, koska meillä on ensikäden kokemusta ensinnäkin tutkimuksessa ja henkilöstövoimavaroissa ammatillisen koulutuksen alalla. Ja me seuraamme Ruusin äh, tiedonantoa, joka julkaistaan myöhemmin tänä vuonna. Ja me myöskin tarkastelemme pätevyyspuitteistoa ja Europassia, joka on 2005 vuodesta lähtien saanut 32 miljoonaa Europassia aikaiseksi ja viime vuonna 8,7 miljoonaa yksistään. Meillä on myöskin tie- tietotaitoa muodollisen ja epämuodollisen oppimisen tunnustamisesta ja meillä on myöskin mekanismit, joilla voidaan tukea täysin komissiota sen ESCO järjestelmän kehittämisessä sen yhteyksissä kansallisiin, alakohtaisiin ja kansainvälisiin ammatillisiin koulutus- ja pätevöitymiskäytänteisiin. Ja meillä on myöskin hyviä suoritusindikaattoreita poliittisten tavoitteiden mittaamiseen ja elinikäisen oppimisen mittaamiseen ja OECDn kanssa teemme yhteistyötä niin, että tarjoamme vertailukelpoista kansainvälistä tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja myöskin am- aikuisten ammatillisista taidoista. Euroopan taitopanoraama vuonna 2014 ja myöhemminkin on sellainen lisäarvo, jota CDFOP voi tarjota Euroopan kansalaisille ja sen muille toimielimille. Kuten materiaalissamme todetaan, ammatillisen koulutuksen yhteydet työmarkkinoiden tarpeisiin on tärkeää pitää mielessä. Ja näistä mainitaan meidän etukäteen toimittamassamme aineistossamme, kuten myöskin työohjelmassamme. Ja kaikkinensa niissä on nähtävissä se yhteys, joka taitojen, koulutuksen ja työllistä, työllistyvyyden välillä on. Ja tätä tavoitetta kohti työskentelemme Sedefopissa tulevina vuosina. Eli meidän täytyy ottaa huomioon ne työmarkkinoiden tarpeet, jotka saavat aikaan sen, että ihmiset eivät voi lopettaa oppimista ja opiskelemista. Monia Euroopan tason aloitteita on asian suhteen käynnistetty työllisyy, työllistyvyyden näkökulmasta käsin. Työllistyvyys on mielestäni tulevaisuuden, Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta keskeisessä asemassa. Ja on tärkeää varmistaa, että talouskriisiin puututaan taitavien ja osaavien työntekijöiden avulla. Yhteinen haaste, joka tulee hallitsemaan työtämme vuonna 2014, koskee ensinnäkin aikuisammatillista koulutusta, ja CDFOP vahvistaa tätä osa-aluettaan niin, että yhä useammat löytäisivät itsensä tilanteesta, jossa heillä on taidot ja pätevyydet työelämän tarpeisiin. Ja toiseksi meidän on tarkoitus luoda jäsennelty lähestymistapa komission tukemiseksi siinä, että saataisiin aikaiseksi eurooppalaiset oppisopimusohje suuntaviivat. Ja kolmanneksi 2014 vuoden jälkeenkin halutaan tarjota teknistä tukea jäsenvaltioille koskien kaikkia Euroopan tason työkaluja ja synergiaa näiden työkalujen välillä. Ja lopuksi todettakoon, että CDFOP on virasto, jolla on edessään yhä suuremmat haasteet, kun ammatillinen koulutus tulee poliittisestikin yhä merkittävämmäksi aiheeksi. CDFOPilla on samat haasteet kuin muillakin virastoilla, ja meidän kapasiteettimme ei pitäisi vaarantua tästä vaikeasta taloustilanteesta niin, että me pystyisimme tukemaan sellaista ihmisjoukkoa, joilla on yhä vaikeampi integroitua yhteiskuntaan. Tulevina vuosina teemme parhaamme toimijaksemme välittäjinä työelämän ja koulutus, koulutuksen välillä ja myöskin eurooppalaisten Euroopan tason strategioiden ja kansankuntien äh, paikallisten olosuhteiden välillä. Kiitoksia seuraavaksi Joan Menendez Valdes, joka johtaa Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiötä Eurofoundia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää uutta vuotta teille ja, ja työtovereillenne ja onnea myös tulevissa vaaleissa. 2013 aloitimme Eurofoundissa toteuttamaan uutta nelivuotisohjelmaa. Sen nimi on Kriisistä elpymiseen. Se on otsakkeena. Me olemme vielä kriisissä, mutta toivomme voivamme siirtyvämme elvytyksen puolelle pian ja toivottavasti voimme antaa tietoa paremmista tietospolitiikoista. Tähän olemme keskittyneet neljän, neljän vuoden ohjelmassamme ja 2013 oli ensimmäinen askel. Me, kun keskityttiin kriisiin, me tarkastelemme pääasiassa sitä, mitä kriisi on vaikuttanut liittyy eurooppalaisen anteeksi, elämään ja työelämään. Toimimme 35 maassa ja olemme jatkaneet tätä työtä tänä vuonna vielä. Me olemme toiseksemme tarkastelleet sitä, miten voidaan reagoida kriisiin ja minkälaisia politiikkoja ja toimintatapoja on käyttöön. Kun seuraamme kriisin kehittymistä, ehkä kaikkein tunnetuin löydös tavallaan on, että eurooppalaisten optimismi on häviämässä ja luottamus on vähentynyt parlamentin kaltaisiin instituutioihin samoin hallitukseen oikeastaan kaikissakin maissa, mutta on erityisesti joissain, joissain maissa. Ja Yksi elementti, joka kävi ilmi tutkimuksesta, jatkamme tätä tutkimusta myös tänä vuonna, niin tämä osoittaa, että tärkeä linkki on olemassa luottamuksen ja julkisen palvelun laadun välillä. Vieläkin tärkeämpää on, miten nähdään taloudellinen tilanne. On siis tärkeämpää kansalaisille, että palvelut ovat saatavilla ja ne ovat laadukkaita. Se on tärkeää, kun ajatellaan sitten taas heidän luottamustaan äh, instituutioihin. Tässä on keskitytty julkisiin palveluihin. Tässä tutkimuksessa me aloitimme siis viime vuonna tämän tutkimuksen. Tämä jatkuu tänä vuonna ja keskitymme joihinkin julkisen tahon palvelun, jossa on tapahtunut leikkauksia, palvelun leik- vähennetty ja on maita, joissa on pystytty jopa parantamaan tilannetta, mitä tulee laatuun ja saantiin palveluiden kohdalla. Lasten hoito on yksi tällainen palveluterveydenhoito, tärkeä myös, ja tuki perheille, jotka elävät äh, haavoittuvassa tilanteessa. Tämä on kolmas alue, jota me tutkimme, jonka parissa teemme työtä. Kriisin alkuvaiheessa julkisesti rahoitetut sektorit osoittivat sitkeyttä on val- seurattu tätä tilannetta, mutta sitten toisessa vaiheessa kriisiä julkinen sektori on kärsinyt varsin paljonkin. Me tulemme tänä vuonna julkaisemaan raportin muutoksista julkisella sektorilla ja miten tätä on kaikkea hallinnoitu ja johdettu. Sitten tärkeitä löydöksiä työstä, jota olemme tehneet tällä alalla. Nämä löydökset osoittavat, että miksi työpaikkoja on äh, hävinnyt ja uudelleenjärjestely on johtanut vaikeuksiin ja joskus myös toiminta siirtynyt muualle. Tämä osoittaa esimerkiksi, että huolimatta yleensä siirrytään Euroopan sisällä, mutta ei ole mitään eroa niin sanottujen vanhojen jäsenvaltioiden ja uusien jäsenvaltioiden välillä, kun laajentumisen yhteydessä siirryttiin uusiin jäsenvaltioihin kuusi kertaa enemmän. Työllisyys on työllisyystilanne on kärsinyt nuorten kohdalla, vaan erityisesti, erityisesti nämä nuoret, jotka eivät ole koulutuksia, jotka työelämässä mukana. Jatkamme tätä tutkimusta jatkossakin. Samoin tämä vaikuttaa naisten asemaan. Tämä kuuluu osana tutkimuksemme. Sitten työsopimus, joita nuoret saavat, jos tämä on tällainen ponnahduslauta tavallaan, joka auttaa saamaan pysyvän työpaikan, niin meillä on jonkinlaisia tutkimustuloksia, että väliaikaiset työpaikat eivät tuo kovinkaan hyviä tuloksia ja sama koskee koulusta työelämän siirtymiseen. Mitä tulee työpaikkojen luomiseen, tämä liittyy kriisistrategiaan, me olemme tarkastelleet nuorten asemaa ja pohdimme, missä määrin pk voivat luoda työpaikkoja tänä vuonna. Me tarkastelemme myös muutoksia työmarkkinoille ja edelleenkin raportoimme tai tietoja siitä, että palkkaerot ovat suurenemassa keskipalkkaissa työpaikoissa. Työpaikkoja menetään aivan erityisesti, kun taas ääripäissä korkeasti palkatut ja alhaisesti maksetut työt, niin siellä syntyy työpaikkoja, mutta polarisaatio ei liity niinkään koulutukseen tai työn laatuun. Tähän liittyy joitakin haasteita ihmisiä, jotka menettävät näissä työpaikoissa työpaikkansa. Eurooppalaiset yritykset, niistä esitettiin tutkimus marraskuussa 40 prosenttia yrityksistä sanoi, että niillä on vaikea löytää sopivia taitoja ja palkata ihmisiä. Silloinkin niissäkin maissa, joissa työttömyys on varsin korkealla tasolla, me tarkastelemme myös joitakin sektoreita, valmisteollisuutta, tiedon, komissio on antanut asiasta juuri tiedonannon. Meillä on projektit eh, valmistaa teollisuuden tulevaisuutta Euroopassa. Me pohdimme, minkä työpaikkaa potentiaalia tähän liittyy. Olemme tyytyväisiä, että hallitukset ovat hyväksyneet pilottihankkeita tällä alueella. Me esittelimme ja sama työ jatkuu palkkauksessa tänä vuonna ja miten tämä liittyy eh, työehto sopimusjärjestelmiin ja minimipalkkoihin mielenkiintoisia tuloksia näitä käsiteltä Vilnassa. Tulemme julkaisemaan tiedot varsin pian, eli jos teitä kiinnostaa, niin saatte kyllä sitten lähitulossa tietoa enemmän. Sitten miten saadaan ihmisiä enemmän mukaan työmarkkinoille. Tämä on edelleenkin yksi avainprioriteettimme. Arvioimme myös työn laatua ja se on myös tärkeä osa toiminnassamme, johon olemme toimin, laatineet myös yhteisiä julkaisuja tietystä sosiaalista riskeistä muiden virastojen kanssa. Sitten vielä muutamia kommentteja viime vuodesta. Eurofoundin kohdalla meidän budjettimme, kuten tiedätte, on noin 20 miljoonaa 112 ihmistä työssä. Me toteutamme budjetin lähes 90 prosenttisesti. Me julkaisemme PDF-muotoisia tutkimuksia ja julkaisuja, mutta vieläkin tärkeämpää on, että meitä siterataan erittäin usein erityyppisissä poliittisissa asiakirjoja lähes ja 50 prosenttia oikeastaan Euroopan parlamentti näin tekee. Sitten vielä lopuksi haluan kertoa teille, että 2015 Eurofund tulee johtamaan Euroopan virastojen verkostoa. Osa oli muutama vuosi sitten samassa roolissa. Me haluamme nähdä, miten virastojen hallintoa voidaan parantaa ja miten ja yksi prioriteetteistamme on kehittää mekanismeja, joilla varmistetaan läheisempi yhteistyö virastojen kesken ja erityiskomiteoiden valiokuntien välillä, niin kuin tämä teidän valiokuntanne. Miten voimme kehittää parempia keinoja tukea toisiamme ja niin edelleen. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen puhuja, Rova Marlen Serban, joka johtaa Euroopan koulutussäätiötä ETF. Madam Chair, I would like to join my colleagues in uh, wish. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kollegoitani tavoin toivottaa kaikille parlamentin jäsenille hyvää terveyttä, kaikkea hyvää tänä vuonna. Euroopan koulutussäätiön osalta puhun globaalista Euroopasta Euroopasta, kun meidän budjettimme tulee tästä Global Europe budjettikohdasta ammattikoulutuksen kautta ja sitä kautta, että tuetaan työllistymistä, yritämme tehdä työtämme. Ja uskon, että voimme esitellä täällä aikaansaannoksiamme. Vuoden 2013 raportoinnin osalta ja katsoin vuoteen 2014 Kannattaisi mainita, että 2013 vuosi on viimeinen puolivärin arvio vuosi 2010-2013, joten puhun vähän monivuotoisista aikaansaannoksista. 2014 vuosi on ensimmäinen vuosi kautta 2014-2017 ja sitä on suunniteltu Euroopan koulutussäätiön 2020 strategian mukaisesti hallintoneuvostossa. Se viime varaskuussa hyväksyttiin. Globaali Eurooppa on tärkeä ja on järkevää toimia vieläkin aktiivisemmin tällä saralla, koska maat ovat yhä enemmän riippuvaisia toisistaan yhä useammalla politiikan alalla. Ja siksi vaaditaan ennen näkemätöntä yhteistyötä. Tämä koskee yhteistyötä EU:ssa, mutta myöskin EUn yhteistyötä muiden kuin jäsenvaltioiden kanssa, samoin kuin yhteistyö EUn ulkopuolella olevien valtioiden kesken. Yhteyden hallitseminen kansallisen ja kansainvälisen politiikan välillä on yhä monimutkaisempaa ja siksi on ratkaisevan tärkeää huolehtia nyt vakaudesta ja kestävyydestä ja siksi me uskomme, että globaalit edut eivät aina välttämättä saisi olla kansallisen politiikan esityslistan tai agendan kakkosena vasta. Tällä saralla on toimittava jatkuvasti aktiivisesti. Eli siltana katsoin Euronews-lähetystä ja siellä näin Ukrainan levottomuuksia, Syyrian rauhanneuvotteluita, itsemurhaisku Libanonissa, jännitteet Egyptissä, Turkin EU-jäsenyys, Serbian EU-jäsenyys. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtajan kommentti ilman mikrofonia. No miten tehdään työtä silloin, kun on näin epävakaat olot sosiaalisesti ja poliittisesti näissä maissa? Tämä on keskeisin haaste meille Euroopan koulutussäätiössä. Me vankasti uskomme, että meidän työmme, jossa kehittelemme ihmisresursseja on tärkeää kaikissa näissä maissa. Euroopassa pidetään itsestäänselvänä demokratia, niin demokratian arvo todella on tärkeä näissä maissa ja meidän on edelleen autettava näissä maissa. Siitä syystä vankasti uskomme, että omistajuus ja osallistuminen näissä maissa on tärkeää, kun ajatellaan politiikan kehittämistä. Tämä on ennaltaehto vakaalle kehitykselle, jonka kautta voidaan huolehtia sitä, että kansalliset järjestelmät pystyvät selviämään taloudellisesti, sosiaalisesti ja voidaan luoda kapasiteettia, jota kaikilla näillä kansallisilla järjestelmillä on mahdollisuuksia selvitä haasteellisissa epävakaissa oloissa. Siksi kiinnitämme erittäin paljon huomiota politiikan oppimiseen kun epävakautta on paljon, on hyvin tärkeää, että saadaan kaikki sidosryhmät mukaan. Ja siksi Euroopan koulutussäätiö haluaa tukea monitahoista hallinnointia. Ja kun siitä puhutaan, haluaisin kiittää sitä, että henkilökohtaisesti annoitte tukea työllisyysvaliokunta antoi tukea tälle politiikan johtajien toimet hankkeelle erityisesti – Välimeren maiden, arabimaiden osalta aloitettiin vuonna 2012, Marsissa jatkettiin vuonna 2013 ja samaa työtä jatkettiin lokakuussa. Länsi-Balkanin osalta on tärkeää, että parlamentit saadaan kaikkiin näihin keskusteluihin mukaan ja myöskin tärkeää luoda toimielinten kapasiteetti, että voidaan huolehtia siitä, että politiikkaa myös täytäntöön pannaan, ettei sitä ainoastaan hyväksytä. Lisäksi tuemme hallintoa keskushallinnon alaisella alapuolella, eli aluetasolla. Asiakirjoista jo näittekin varmasti, jotka on teille jaettu, että koulun tasolla myös, jotta voidaan huolehtia siitä, että jokainen on pätevä toteuttamaan tätä politiikkaa. Me katsomme hyviä käytäntöjä, jotta voidaan muotoilla, ajaa politiikkaa oikeaan suuntaan. Me uskomme vakaasti, että meidän työmme pätevyyksien osalta, työllistymisen, yrittäjyyden osalta, myöskin laadusta huolehtimisen osalta voi auttaa huolehtimaan siitä, että näiden maiden kansalaiset saavat parempia mahdollisuuksia hakea tulevaisuuden näkymiä omassa kotimaassaan. Se on meidän tärkein ykkösmandaattimme. Toisaalta näin voidaan myöskin ottaa huomioon kiertosiirtolaisuuden pätevyydet etelä, etelä, pohjoinen, pohjoinen, ihan sama missä mielessä maantieteellisesti liikutaan, mutta joka tapauksessa voidaan huolehtia kansalaisten eduista tulevaisuudesta omassa maassa tai missä tahansa maassa ei toimivatkaan. Siirtolaisuutta on paljon esillä tällä hetkellä Euroopassa. Vuonna 2013 teimme yhteistyötä maiden kanssa, joissa on väestöpommi. Puhun tästä eteläisestä naapuruusalueesta. Me tarvitaan 60 miljoonaa työpaikkaa lähivuosina, mutta viittaa myöskin Länsi-Balkanin maissa tehtävään työhön ja itäiseen Euroopan ikääntyvä väestö vaatii Euroopan koulutussäätiöltä räätälöityjä ratkaisuja, miten toimitaan ikääntyvässä yhteiskunnassa, miten huolehditaan jatkuvasta ammattikoulutuksesta näissä maissa. Tärkeää, kun puhutaan vuodesta 2014, on se, ettei muisteta, että Euroopan koulutussäätiö viettää 20-vuotispäiväänsä, vaan tärkeää sanoa, että kun päätettiin aikoinaan koulutussäätiöistä. Ja Jacques Delors komission puheenjohtajana kabinettijohtaja Pascal Lamin kanssa pistivät paperille kaikki ehdotukset, niin silloin pidettiin mielessä se, että Berliinin muurin murtuminen vaatii ratkaisuja näille maille. Ja siksi uusien jäsenvaltion edustajat voivat olla iloisia siitä, että oma panos on annettu mutta samalla ensimmäinen maailmansota syttyi sata vuotta sitten Sarajevossa. Me todella toivomme, että kaikki nämä merkkipäivät, jotka liittyvät kehitykseen ensimmäisen maailmansodan jälkeen, muistuttavat kansalaisia ja hallituksia siitä, että globaalia toimintaa on jotenkin hallinnoitava. Meidän on myös vuonna 2014 ja sen jälkeen jotakin hallittavaa globaalia kehitystä, jotta voimme huolehtia kaikista, emme ainoastaan tietystä ihmisryhmistä. Euronewsista opin eilen asian, josta olemme ylpeitä Euroopan koulutussäätiöstä kaksi ulkoministeriä ei tämä ole sattumaa, Ranskasta ja Saksasta, Laurent Fabius ja Frank Steinmeier päättivät Moldovan ja Georgian kahteen Euroopan koulutussäätiön maahan keskustelemaan kansalaisten kanssa Euroopan arvoista. Siksi ajattelemme, että globaalissa Euroopassa on järkeä ja uskomme, että meidän pienellä tuellamme voimme olla mukana tässä prosessissa. Kiitos. Eh, merci beaucoup. Kiitoksia kaikille neljälle johtajalle. Meitä ei enää kovinkaan paljon paikalla, mutta kaikki haluavat kuitenkin osallistua keskustelua. Ymmärrän, että Sara Parkin, joka joka toimii etelässä asiantuntijana. Hän haluaa myös puheenvuoron, haluaa puheenvuoron, mutta varsin lyhyesti pyydän tätä anteeksi. Olkaa hyvä. Thank you. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen laatinut tällaisen muistion, siinä on vain kolme sivua ja se on siinä luonnostellaan nopeasti, miten ETF rakentaa päätöksenteon, eikä puhuta niinkään sisällöstä, vaan tästä rakenteesta. Ja työohjelma 2014 vuodelle Kaikkein tärkein asia tässä varmaankin on se, että meillä on kaksi torinon kierrosta, mikä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot kertovat, mitä tähän ammattikoulutukseen tulee. Tämä tietysti tekee helpommaksi ETFlle määritellä omat prioriteettinsa, niin kuin Rova Savan sanoi, ja mutta tämä kuva tavallaan jokaista maasta maasta sen, että he voivat tavallaan ottaa omakseen rakenteet ja politiikat, joita harjoitetaan. Ja myös tämä mahdollistaa, että voidaan jakaa hyviä käytäntöjä ja se on erittäin tärkeää. ETF on tietyt vuosittaiset tavoitteet, pyritään lisäämään jäsenvaltioiden osallistumista Torinon prosessiin ja pyritään lisäämään myös laatua ja julkaistaan erilaisia ohjeita ja välineitä ja hallinnointihan on erittäin tärkeää kaikilla tasoilla, niin kuin johtaja äsken sanoi, ja olen todellakin kiinnostunut hallinnoinnista ja paikallista kyvyssä toimia. Sitten budjetti myönnetään tavoitteiden mukaisesti, toimintojen ja tehtävien mukaisesti. Ja uskoakseni voin sanoa parlamentin jäsenille, että itse asiassa paljonkin parannusta on saatu aikaan, mitä tulee siihen johdonmukaisuuteen, miten työohjelmia laaditaan ja eri strategioita ja miten budjetista päätetään ja miten aletaan toteuttaa erilaisia suunnitelmia ja tilintarkastajat antoivat moitteettoman äh, arvion meistä ja tämä tarkoittaa sitä, että aikaa säästyy samoin rahaa jatkossa. Sitten oma lyhyt puheenvuoroni, olen osallistunut johdon kokouksiin, johtokunnan kokouksiin olen ollut mukana, kun on valmisteltu keskiaikavälin äh, suunnitelmia ja tämän vuoden työohjelmaa olen osallistunut, puhunut erässä, yhdessä konferenssissa, puhuin silloin kestävyydestä ja innovaatiosta ja miten se vaikuttaa ammattikoulutukseen. Uskon, että paljon enemmänkin vielä voidaan tehdä, jotta voidaan muuttaa joitakin ammattikoulutusjärjestelmän käytäntöjä, jotka tekee asiatilanteen jäykäksi ja on va- vaikea kouluttaa niitä taitoja varten, joita tulevaisuudessa tarvitaan, niin kuin aikaisemminkin olen päässä keskittynyt asiantuntijana olen keskittynyt organisatorisiin kysymyksiin ja keskittynyt kestävyyteen ja koulutukseen. Sitten tulevaisuuden haasteet ja tärkeät kysymykset, uskoakseni parlamentti samoin kuin muidenkin pääosastojen pitäisi todellakin ottaa vakavissaan se, miten varmistetaan asiantuntijuus ETFssä e tulevina mm, vaikeina aikoina tulee työllisyyteen, koska pelkään, että voidaan menettää kokemusta ja asiantuntevuutta. 20. vuosipäivä juhlit on tulossa marraskuussa, sitä kannattaisi varmasti juhlia ja jotakin strategisesti käyttää ja kertoa enemmänkin, mitä ETF tekee, ei vain EUn, vaan myös muiden kumppaneiden kanssa – point. Ja vielä lopuksi. Tämä liittyy tulevaisuuteen, on varsin poliittinen kysymys luonteeltaan. Nimittäin ajat tulevat olemaan vaikeita jatkossakin. ETF ja sen tekemä työ, samoin muiden virastojen tekemä työ, sen tehtävänhän on antaa varsin tärkeä neutraali alue, koulutuksen alue, ja tätä kautta voidaan harjoittaa yhteistyötä. Kiitoksia. Tout le monde souhaite intervenir. Alejandro Serkas. Sitten sen eh, Serkas. Eh, eh, Lyhyesti puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää mm, vieraitamme johtajia ja vaikka täällä ei ole kovinkaan paljon meppejänä jäljellä, mutta te voitte olla varmoja siitä, että teidän työnne on todella merkittävää ja se tukee meidän tekemämme työtä täällä. Ja tästä osoittaa juuri, osoittavat nämä tapaamiset, joita meillä on ja toivottavasti jatkossakin näin on. Haluaisin esittää teille kaikille kysymyksen, kun ajatellaan budjettien jäädyttämistä kehitystä, jonka neuvosto, jota neuvosto on vaatinut. Miten voitte jatkaa toimintaa, netteistä tehdä tutkimuksia ja miten voitte jakaa tietoa parhaimmista käytännöistä? Aivan lyhyt kysymys. Vilpailun virastossa haluaisin tietää, mitä tietoa teillä on työterveyskysymyksistä ja sitten ja Eurofanilta haluaisin tietää, tässä hyvin arvioitiin sitä, että edelleenkin olemme kristallisia, me pelkäämme kovasti sitä, että eh, unohdetaan Euroopan 2020 tavoitteet. Ja kun ajatellaan teidän tekemänne tutkimuksia köyhyydestä, kodittomista, jos tällaista niin kerrotaan, niin olkaa hyvä. Ja kiitoksia pu- Eurooppa ei tai teillä on erittäin tärkeä rooli Euroopassa. Teillähän on 30 jäsenvaltiota ja joskus tämä dialogi tietysti voi olla varsin vaikeakin. Steven Hughes, kidu. Hughes, kuka vielä haluaa puheenvuoron? Steven Hughes. Thanks very much, Madam President. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kaikkia neljää johtajaa, jotka täällä puhuivat, ja sitten myöskin asiantuntijoita näistä puheenvuoroista haluaisin Alejandron sanoja tässä nyt toistella, eli vaikka tässä nyt on vähän väkeä paikalla, niin tärkeää on kuulla, mitä täällä on sanottu. Koska vaalit ovat nyt lähestyvässä, niin väh- vähän vähemmän väkeä on täällä paikalla. Mutta nämä jäsenet, jotka täällä parlamentissa ovat, todella arvostavat virastoiden tekemää työtä ja kun tässä yksi johtajista mainitsi sen asiakirjamäärän, jota näissä elimissä tuotetaan ja kuinka usein niissä viitataan Eurofundiin, niin se oli merkittävää. Lainsäädäntö ehdotuksia on luvassa Euroopan työterveyden ja turvallisuusviraston suuntaisesti tai niistä aihealueista. Ja toivottavasti meillä on myöskin Euroopan terveysstrategia, joka tätä tukee. Valitettavasti työterveys- ja turvallisuusstrategian mm, uudistaminen on viivästynyt. Ja haluaisin kysyä, että kyseisen viraston johtajalta, tai haluaisin mainita tälle johtajalle, että, että tämä on minun sydämeni päällä kovasti. Kun olin Dublinissa aikana, niin, niin voin todeta, että kyseisen viraston työtä arvostan valtavasti ja tässä valiokunnassa sitä pidän esillä myös. Haluaisin esittää pari huomiota työstä ensinnäkin. Todellakin arvostan teidän tekemänne työtä esiin nousevilla uusilla aloilla. Ja harmittelen, että lainsäädäntöesityksissä näitä asioita ei ole otettu huomioon. Viime vuosina, no, aikaisempina vuosina Pilpalla oli tärkeä rooli näiden esiin nousevien riskien äh, arvioinnissa. Ja esimerkiksi yhtenä äh, työskentelyvuotena keskityttiin kovasti äh, tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin. Tämä oli tärkeä teema mutta nyt sitten sitä ei enää, siihen ei niin valtavasti keskitytä. No sitten toinen tärkeä aihealue oli psykososiaaliset riskit ja vuonna 2015-2016 niihin, siihen tullaan keskittymään. Ja jos muistan oikein, niin komissio, komissiolta tuli ehdotus tähän aiheeseen liittyen vuonna 1994 jo, mutta varsinaista lainsäädäntöehdotusta asiasta ei ole tähän päivään mennessä tehty, se on harmi. Haluaisin sitä kysymyksen Bilbaan johtajalle. Onko työssäni jotakin sellaista, jota jatkatte ää, tarkkailijaverkoston parissa sen suhteen, että näkisitte minkälaisia mahdollisia haittavaikutuksia ää, säästötoimenpiteillä on ollut ihmisten terveyteen. No sitten Dublinin kysymys seuraavaksi. Kun parlamentti on asiassa kovasti painostanut, niin mm, lokakuussa tuli ilmoitus uudesta tasapainotetusta tuloskortista. Ja aikooko Dublin nyt jollakin tavalla olla mukana tässä komission työssä tuon tuloskortin valmistelussa? Kiitoksia. Minäkin haluaisin tehdä pari kysymystä. Ensimmäinen työterveys- ja työturvallisuusvirastolle edelleenkin työsuoja- työssä. Minkälaista vuoropuhelua tällä hetkellä virasto ja Euroopan komissio käyvät? Ilmeisesti on tällaisia poliittisia jarruja esteenä tälle strategialle Onko, olet, tiedättekö, miten te voitte vaikuttaa sitten aikanaan tähän Kiitän, että otitte esille stressin. Se on kysymys, joka on ollut paljon siellä tässä valiokunnassa silloin, kun olemme pyytäneet tätä strategiaa pannaan uudelleen liikkeelle. Sitten Eurofoundin johtajalle. Nyt näyttää siltä, että tänä vuonna olette julkaisseet tärkeän tutkimuksen palkkaan liittyvistä kysymyksistä ja minimipalkoista. Tätä keskusteluhan nyt on käyty hiljattain. Sitten Sara Paaken korosti kovasti niin äh, Sara Pakens halusi tämän tilaisuuden järjestää, mutta näköjään hän ei enää paikalla. Mm. Sitten Eurofoundista vielä, kun puhutaan siis palkoista. Tämä liittyy erityisesti tähän hallituks, Saksan uuteen hallitukseen sen ohjelmaan. Ja miten seuraavissa vaiheissa komissio voisi käsitellä tätä asiaa, vai onko vielä liian varhaista jotenkin tähän asiaan tarttua? nyt aikalainen sotilaskuri käytössä edelleen vain kaksi minuuttia jokaiselle jokaisessa kuitenkin tehtiin kolme kysymystä. Tiedän, että te pystytte lyhyesti vastaamaan tehokkaasti. Ja ensin siis Kristas, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos oikein paljon tuesta, jota saamme täältä valiokunnasta. Vastauksena kysymyksiin totta kai voin antaa palautetta – me kärsimme leikkauksista, mutta kaikki johtajat täällä varmasti tietävät, että tämä on meidän tehtävämme hoitaa työ sillä tapaa, että työstä saadaan paras mahdollinen tulos. Mutta mainitsisin yhden esimerkin. Virastojen verkosto, joka perustuu 28 jäsenvaltioon nyt, tällä hetkellä kärsitään siitä, että jotkut verkoston jäsenet eivät voi lähteä – työmatkoille ja osallistua kokouksiin. Ei ehkä Saksa tai Ruotsi. Jotenkin voitaisiin ajatella, että meitä voitaisiin erityisesti näin auttaa strategisessa suunnittelussa. Eli me kyllä tunnemme tällaiset vaikutukset, mutta minun on sanottava, että totta kai kriisin vaikutukset otetaan aiheena esiin, kun ajatellaan työterveyttä ja työturvallisuutta kaikilla tasoilla, mutta myös ajatellen väestömuutoksia. Eli samalla nähdään, että nyt ja tulevaisuudessa on ratkaisevan tärkeä Euroopan talouksien kannalta se, että työvoima pysyy terveellä, Työolot ovat turvalliset, joten tässä on painotettava näitä aiheita paljon ja se luo pohjan tulevalle työllemme. Haluaisin sanoa, että ettemme tietenkään ole ollenkaan tyytyväisiä siihen, ettei ole eurooppalaista strategiaa työterveyden ja turvallisuuden osalta, mutta kuitenkin meillä on melko hyvät suhteet komission suuntaan, eikä tämä yksikön taso olekaan tässä syypänä, johon olemme yleensä yhteydessä, mutta tiedämme, että tuon, se ei ole nyt ihan ykkösprioriteettina siellä turvallisuuden osalta, mutta – huhtikuussa saadaan kuitenkin tämä tiedonanto työterveydestä ja turvallisuudesta ja tällä tavalla tehdään läheistä yhteistyötä ja pyrimme antamaan mahdollisimman paljon tukea, mutta ei tämä meidän käsissämme tämä päätös tietenkään ole. Palaisin vielä Saksan ja lainsäädäntöön kävin Saksassa, kuten tiedätte, minulla on melko hyvät suhteet sinne ja siellä keskustellaan lainsäädännöstä, miten voidaan huolehtia lainsäädännön käyttö stressikysymyksistä. Oli mielenkiintoista nähdä, että ainakin viraston esittämä tieto on pohjana, kun pohditaan, tarvitaanko Saksan lainsäädäntöä. Tämä on hyvin ristiriitaista keskustelua ja minusta tuntuu, että kun kävin siellä ennen vaaleja, tiedätte, että tulin instituutista, joka oli läheisissä yhteyksissä sosiaali- ministeriä, Siellä tiedetään, että vähän suunta on siellä muuttumassa ja lupasin elokuussa Frankfurtin world että saataisiin lisää panosta sinne Saksan keskusteluun. Me olemme siis tässä työssä mukana. Kiitos. Kiitoksia CDFOPista kaksi minuuttia. Nopeasti budjettirajoituksiin liittyen toteisi, toteaisin, että tätä realiteettia me nyt elämme tänä päivänä, mutta teemme työtä eteenpäin ja olemme jo melkein saaneetkin aikaiseksi joustavuutta, eli rationalisoimisen DevOpin henkilöstövoimavaroja, olemassa olevia voimavaroja. Esimerkiksi meillä on kaksi yksikköä, en, jotka keskittyvät poliittiseen strategiatyöhön ja toinen sitten toisiin asioihin ja asiantuntijuutta siirretään yksiköstä toiseen tutkimussuuntautuneesti. Eli meillä on jo olemassa tällaista tiedon jakamiskäytäntöä näiden kahden yksikön välillä, mutta sen lisäksi tiivistämme ja tehostamme myöskin yhteistyötämme ETFn kanssa, siis Euroopan koulutussäätiön kanssa. Meillä oli viime viikolla juuri yhteinen seminaari ja haluaisimme lisätä yhteistyötämme entisestään niin, että vaikka budjettirajoituksia on, niin käytämme käytettävissä olevan rahan mahdollisimman tehokkaasti kansalaisten, Euroopan kansalaisten hyväksi. Toinen asia, jonka otitte yhteen, äh, esille näistä niin sanotuista kieli niin näistä tällaisista niin kuin voileipä, kerrosvoileipäkursseista, ne ovat osa elinikäistä oppimista ikään kuin äh, toistensa päälle ää, äh, kasautuvat kurssit. Ja Eurooppa 2020 strategian mukaisesti haluamme, että kaikki jäsenvaltiot etenevät tällä alalla eteenpäin niin, että ne panevat täytäntöön Euroopan tason työkaluja Eli ete, anteeksi, CDFOP tehostaa yhteistyötään jäsenvaltioiden kanssa niin, että makro- ja mikrotaso ovat molemmat mukana ja että Euroopan, Euroopan tasoisia ää, toimenpiteitä pannaan täytäntöön siellä, missä ne eurooppalaisiin kansalaisiin tehokkaimmin vaikuttavat. Kiitoksia. Eurofondista lyhyesti niin budjetti, henkilöstövähennykset, kyllähän se vaikuttaa. Tietenkin ei voi kieltää ja, ja kun työaika on nyt 40 tuntia viikossa, ei sitä tällä tavalla ratkaista, mutta meidän täytyy saavuttaa synergia, jos on mahdollista. Me tutkimme enemmän paikan päällä tutkimusta, jos mutta tutkimus on muutoin erittäin kallista, siellä menee vähintään 8 miljoonaa euroa. Sitten kriisin vaikutukset näkyvät myös köyhyydessä, sosiaalisessa syrjäytymisessä. Meillä on joukko äh, arvioita tästä, samoin asuntopolitiikasta me haluamme seuraavina vuosina alkaa pureutua tähän asiaan ja työ on nyt tavallaan alkanut sitten Steven Hughesin kommentit sosiaalista tulostausta yksi pääindikaattoreista, tämä NEET-asia, siis koulutuksessa tai, tai työelämässä olemattomat nuoret. Meidän täytyy kiinnittää tähän huomiota, tarvitaan tiettyjä indikaattoreita asiassa, käytetään tietoa. Euroopan eli työolosuudet tutkimuksesta sitten vielä Ruva Pervans Peres kysyi palkoista. Näitä tietoja julkaistaan varsin pian. Me, me olemme yhteistyössä komission neuvoston kanssa asiasta, mutta tietysti Saksan keskustelu ei oikeastaan kuulu meille, mutta olemme miettineet, kuinka monta ihmistä Saksassa on siis eniten ihmisiä alle tämän kynnyksen ja annamme näistä kysymyksistä lukuja jatkossa ja mietimme, minkälaisia erilaisia toimintatapoja on koordinoida politiikkaa tai muuta. Mielenkiintoisia tuloksia on löytynyt näistä suhteista, jotka liittyvät mm, palkkaneuvotteluihin ja palkkatuloksiin, koska on joitakin maakohtaisia suosituksia maille, joissa antaa ymmärtää, että heidän pitäisi hyväksyä toinen näistä järjestelmistä. Ja löydökset ovat varsin mielenkiintoisia, koska selkeää linkkiä ei ole er- tietyn palkkaneuvottelujärjestelmän ja parempien tulosten välillä. Kiitoksia. Tämä asia liittyy muihinkin keskusteluihin, joita, joita käydään. On tärkeää, että on näitä tietokantoja, joista saamme tietoja, ja näin voimme osallistua paremmin keskustelun Puhun englantia, koska tulkit joutuvat poistumaan. Mutta vielä, te, Rova Serban, teillä on vielä kaksi minuuttia aikaa.